Kollegat. Uh, voisimmeko järjestäytyä kokouksen aloittamiseksi? Um, Ensinnäkin kysyisin, voitteko hyväksyä esityslista luonnokseen? Kaikki ovat iloisia sen osalta. Sitten voimme mennä pöytäkirjaan ja hyväksyä pöytäkirjaa. Sopiiko se kaikille hyvää? Ja ennen kuin me menemme Kohin mietintöön, haluaisin tuota tervetulleeksi tänne ryhmän kääntäjäharjoittelijoita Luxemburgista. En tiedä, onko heidät tänne lähetetty siitä syystä, että minä olen kaikkein suurin haaste, joka heillä on vasta tullut koko uran aikana. Mutta tervetuloa kuitenkin liikennevaliokuntaan. Sitten seuraavaksi Euroopan yhteisön ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus ja siinä on mietintöluonnos, herra Kohin mietintöluonnos. Joudun tämän käsittelyn aikana menemään 50 minuutiksi ulos. Sinähän olisit varapuheenjohtaja tavalla, mutta kun se nyt on vielä sinun mietintösikin, niin voisinko pyytää, että ketä seuraavaksi pyydettäisiin järjestyksessä johtamaan puhetta viiden minuutin verran. Do, rouva de Verac, sopisiko? Viiden minuutin verran, ihan vaan viisi minuuttia. Tai kuka tahansa. Herra de Grandes. Entä te, te, te, te, te, te, te, te, te, Kristiin, come on. Kristiin, tule sieltä. Ihan vaan viisi minuuttia. Well, I, I, it's, I've meet, got to see the Hungarian ambassador. No, Unkarin suurlähettiläs tässä nyt on tulossa. Ihan vaan viisi minuuttia. No, no, no, no, You know why I asked. l'aviez en français, ce serait aussi bien. Donc je donne la parole. Eli puheenvuoro saa herra Koch. Ja, Frau, Frau Vorsitzende. Hyvä puheenjohtaja, minulle on suuri kunnia saada esitellä teille mietintöni ja tietysti myös kaikille kollegoille, hyville naisille ja herroille. Haluaisin esitellä tämän mietinnön, joka varapuheenjohtajana olen saanut tehtäväkseni. Tässä on siis kyse siitä, että 47 lentoliikennesopimusta EUn jäsenvaltioiden ja Länsi-Afrikan raha- ja talousliiton jäsenvaltioiden välillä tehdään siis sopimus. Haluaisin kiittää kaikkia tuesta ja yhteistyöstä tämän asian suhteen. Päätavoite EUn ja Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton jäsenvaltion, jäsenvaltion välillä on, että markkinapääsyesteet poistetaan. Tässä on ollut määräyksiä, jotka eivät vastaa EUn lainsäädäntöä tällä hetkellä, jotka ovat syrjiviä. Tärkeää tälle mietinnölle oli unionin tuomioistuimen valitus, jossa todettiin, että useat kahdenkeskiset sopimukset EUn ja kolmansien maiden välillä ovat itse asiassa EUn lainsäädännön vastaisia. Ennen kaikkea yritykset jäsenvaltioista, jotka perustivat yhtiön toisessa jäsenvaltiossa, eivät pystyneet välttämättä tekemään yhteistyötä Länsi-Afrikan talous- ja rahaliiton jäsenten kanssa. Unionin tuomioistuimen tuomio oli jo vuodelta 2003 ja silloin annettiin komissiolle mandaatti neuvotella sopimuksesta, joka korvaisi nämä kahdenkeskiset sopimukset. Komission neuvottelema sopimus otettiin käyttöön viime vuoden marraskuussa ja sitä on sitä lähtien sovellettu väliaikaisesti. Tärkeä tulos näistä neuvotteluista on se, että EU-lainsäädäntö pystytään toteuttamaan paremmin ja pystytään paremmin verottamaan myös polttoaineita sekä kilpailuja rajoittavia säännöksiä ollaan saatu poistettua. Nyt odotetaan, että esteet markkinapääsylle saadaan poistettua. Tämä on sopimus, joka on neuvoteltu komission mandaatilla, eikä se siis tietenkään ole meidän tavoitteemme vastaisia, jotka koskevat yhteistä eurooppalaista ilmailutilaa. Tämä teksti on neuvotteluiden tulos myös komission ja neuvoston välillä ja haluaisin pyytää teitä hyväksymään valiokunnassa tämän mietinnön ja sopimuksen hyväksymisen. Kiitos. Luulin, että se automaattisesti puheenjohtajan kohdalla menee päälle. Kiitoksia Koch tästä esittelystä. El Hadraui seuraavaksi. Eh, dank u wel, voorzitter. Ik eh, kan heel kort... Kiitoksia puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti tästä asiasta. Minä voin todellakin varauksetta tukea tätä paperia ja kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä. Seuraavassa kohdassa minulla onkin sitten muutama huomio, kun puhutaan kansainvälistä lentoliikennesopimuksista. ne koskevat tietyiltä osin myös tätäkin mietintöä, mutta puhun niistä sitten myöhemmin. Jätän sen tähän. Kiitos. Rova Messner. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on ehkä vähän pitkästyttävää, mutta voin kyllä ö, yhtyä edellisen puhujan mielipiteeseen. Meillä on mahdollista sanoa kyllä tai ei, ja herra Kohan sanoi, miksi olisi järkevää sanoa kyllä, ja haluaisin kiittää herra Kohjaa tästä työstä. Ja minullakin olisi itse asiassa huomautuksia seuraavaan esityslistan kohtaan, mutta haluaisin sanoa, että voimme todellakin tukea tätä mietintöä. Kiitos. Kiitoksia, herra Bradburn. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä halusin vain todeta olevani aivan samaa mieltä herra rouva Maismeyer Hatrauin kanssa, varsinkin viitaten Hatrauin mainitsemaan seuraavaan kohtaan. Hänen laillaan minullakin olisi kyllä huomioita näihin yleisiin periaatteisiin sopimuksiin, mutta tämän sopimuksen kanssa ei mitään erityisongelmia ole. Tuemme herra Pour la commission, monsieur... Komissiosta herra Byrgel Werner. Kiitos, rouva. Kaksi sanaa todetakseni, että komission iloinen Kohin mietinnöstä näistä näkymistä saattaa sopimus loppuun. Tuomme tässä esittelijää, koska tässä mukautetaan tiettyjä sopimuksia EU-oikeuteen kaikkiaan niitä on 47. Se on tärkeä myös siitä syystä, että tämä on ensimmäinen tämän tyyppisiä sopimuksia, joita EU tekee tällaisen alueellisen lentoliikennejärjestön kanssa. Tätä halusin tähdentää, kiitos. Monsieur Koch, Herra Koch, haluatteko vielä palata asiaan? Also ich werde die Anregung gern aufnehmen niin no, otan nämä huomautukset kyllä huomioon. Kiitos paljon. No, no niin, koska puheenjohtaja ei ole paikalla, niin kaikki puhuvat lyhykäisesti. Tarkistusten määräaika on 5. marraskuuta. Äänestys toimitetaan valiokunnassamme ensimmäinen joulukuuta täysistunnossa tammikuussa ensi vuonna. No niin, sitten on hankala enää jatkaa koska tässä esitellään Brian Simpsonin mietintöä. Ehkä voimme keskeyttää muutamaksi minuutiksi, kai hän sieltä tulee. Okei. Okay, Selvä. Vätän sitä herrat, olen paljon tästä. Kristin, kiitos vielä, että tulit korvaamaan minut näin lyhyellä varoituksella. Seuraava kohta on minun mietintöni kansainväliset lentoliikennesopimukset Lissabonin sopimuksen mukaan keskustelu. Puheenvuorona tässä ensin komission edustaja Rova Jäger vai Rova Jäger, kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisin sanoa, että me olemme tyytyväisiä siihen, että 20. lokakuuta parlamentti on hyväksynyt uuden sopimuksen. Lissabonin sopimus vahvistaa parlamentin roolia ja tämä, tätä heijastelee myös uusi ö, puitesopimus. Puitesopimus on tärkeä väline, kun otetaan käyttöön uusi kumppanuus komission ja parlamentin välillä. Komissio on edelleen päättämässä suuntaviivoista, jotka koskevat näitä konkreettisia muodollisuuksia tässä puitesopimuksessa. Minulle ei tänään ole mahdollista antaa vastausta siihen, miten me itse asiassa toteutamme puitesopimusta, mutta tietysti komissio pitää kaikki lupauksensa, jotka on tehty, ja komissio toteuttaa puitesopimusta tarkalleen ja ottaa huomioon tässä erityisen kumppanuuden parlamentin kanssa – Chef, äh, varapuheenjohtaja Shefkovic sanoi 12, 18. lokakuuta selkeästi, että komissiota ei voi sitoa mikään ö, yksipuolinen puitesopimuksen tulkinta. Mitä tulee digin pääosasto muviin, niin pitää olla rakenteellista keskustelua virastojen ja muiden kanssa kansainvälisestä sopimuksesta. Mitä tulee rakenteelliseen keskusteluun herra Kallas tulee esittelemään ohjelmansa 8. marraskuuta. Kiitos paljon. Kiitoksia kovasti. Aivan aluksi sanoisin, että olen iloinen, että koordinaattorit päättivät laatia aiheesta valiokunta mietinnän. Muistelisin, että aikaisemmin Parlamenttia vain kuultiin lentoliikennesopimuksissa, vaikka usein annoimme myöntävän kannan, niin eipä siinä keskustella juurikaan voitu käydä. Totta kai nämä sopimukset edellyttävät nyt meidän hyväksyntämme ja siksi niihin pitää paneutua paremmin. Kuitenkin meillä on edelleen se vaikeus, että on joko juu tai ei valittava koska kiistanalaisessa tapauksessa juurikaan ole, niin ei ole aika paljon keskustelulle sijaa. Sen sijaan haluaisinkin käyttää tätä mietintöä puuttuaksemme kahteen tärkeään teemaan. Ensinnäkin sopimusten sisältö, toiseksi parlamentin osa neuvottelujen aikana ja sopimuksia hyväksyttäessä. Sisällöstä sanoisin, että varmasti on aika laaja yhteisymmärrys, että EUn ulkopuolisten maiden kanssa tehtävät lentoliikennesopimukset ovat myönteisiä, ainakin tällaiset horisontaaliset sopimukset, joissa voidaan tuomioistuimen 2002 marraskuuta olevaa päätöstä täytäntöönpanna. Totta kai siellä taataan oikeudet myös unionin lentoyhtiöille ja yksinkertaistetaan jäsenvaltioiden tekemiä yksittäisiä sopimuksia yhtä lailla Kattavat sopimukset naapurimaiden kanssa ovat tärkeitä, koska ne ovat merkittäviä globaaleja kumppaneita. Tämä on tärkeää matkustajille ja rahti yrityksille saada parempia oikeuksia. Jos ajatellaan kustannuksia, niin tässä ehkä saadaan kilpailukykyä lisää yrityksille. Lisäksi sääntelyn lähentäminen johtaa reilumpaan kilpailuun, varsinkin jos ajatellaan valtion tukia tai sosiaalikustannuksia tai ympäristökustannuksia. Tässä täytyy olla kuitenkin varovainen, ettei tässä jouduta siihen anjaan, että mikä tahansa sopimus on riittävän hyvä sopimus. Sen sijaan meidän täytyy myös arvioida niitä sekä komissiossa, joka on neuvottelijan asemassa, ja parlamentissa ja neuvostossa, jotka joutuvat hyväksymään neuvottelujen tulokset. Onko asianmukainen sopimus sitten tasapainon ja kunnianhimoinen, vai olisiko hyvä lykätä sen hyväksymistä, jotta saataisiin aikaan vielä parempi lopputulos, niin en tässä kuitenkaan haluaisi mennä sen seikkaperäisempään keskusteluun vielä. Jos ajatellaan e USA ja EUn toisen vaiheen sopimusta, niin esittelijä Sazado puuttuu tähän, kun sitten saadaan muodollinen pyyntö komissiosta esittää hyväksyntää. Mutta kuten kesäkuussa parlamentin täysistunnossa todettiin päätöslauselmassa, niin ollaan tyytymättömiä tasapainoon näissä investointimahdollisuuksissa ja ollaan huolissaan siitä, että jos ruvetaan rukkaamaan ympäristö- ja sosiaalistandardeja, niin sen pitäisi mennä ylöspäin eikä alaspäin. Yhtä lailla turvallisuussopimuksissa olemme samaa mieltä, että arvioita ei kannata suorittaa päällekkäin, ja on hyvä niitä miettiä, ellei sitten ole eroja sääntelyssä. Mutta näin EU ja muut merkittävät valmistajat voivat luottaa sertifikaatjärjestelmiin ja noudattaa korkeaa standardia. Rova on mietintö Kanadan sopimuksessa tulee huomenna äänestykseen ja siinä on otettu esille joitakin sopimuksia, jotka ovat kunnianhimoisempia enemmän kuin toiset. On tärkeää, että nämä korkealuokkaiset sopimukset ovat jatkoneuvotteluissa mallinamme. Jos ajatellaan itse prosesseja, kuten totesinkin, kun ei ole muuta valittavana kuin sanoa juu tai ei, kun neuvottelut on saatettu päätökseen, niin ei se ole koskaan kiva tilanne. Totta kai, kuten Swiftissä nähtiin, jos sanotaan ei, niin ainakin voi huomiota saada viestimiltä ja poliittisiltakin taholta mutta ei se kuitenkaan näytä sellaista strategialta, että sitä kannattaisi sen useammin käyttää. Siksi meidän täytyy miettiä keinoja varmistaa se, että komissio on tietoinen siitä, miten me arvioimme sopimusta ja vielä hyvissä ajoin ennen kuin se saatetaan päätökseen. Yhtä lailla, minkälaisia erimielisyyksiä meillä saattaa olla. Ei tämä tietenkään ole mikään uusi ajatus. Me olemme saaneet tietoja jo komissiolta ennakkoon, kun maaliskuussa mentiin Washingtoniin, ja sitä oli valmisteltu saada hyvää hyödyllistä tietoa. Voimme esittää myös omia huolenaiheitamme. Puitesopimus komission kanssa, joka 2005 hyväksyttiin, sitoo myös komissiota antamaan ennakolta selkeää tietoa parlamentille sekä kun valmistellaan sopimuksia – että myös kun neuvotteluja käydään ja kun ne saatetaan päätökseen. Tiedot kattavat myös direktiivin luonnokset neuvotteluja varten ja myös itse säännöt neuvotteluja varten ja neuvottelujen loppuun saattamisen. Yhtä lailla 90.5 työjärjestyksessä antaa parlamentille asianomaisen valiokunnan mietinnössä hyväksyä suosituksia. Voidaan edellyttää, että myös huomioidaan ennen kuin sovitaan kansainvälisestä sopimuksesta. Kollegat, nyt meidän täytyy miettiä seuraavaa kysymystä tässä mietinnössä. Miten paljon me haluamme käyttää tätä todella on? Minä haluaisin täällä tähdentää sitä, että tässä on sellaisiakin mahdollisuuksia, joita oli myös ennen päivitettyä sopimusta. Se hyväksyttiin viime viikolla täysistunnossa. Tämä lisää komission velvollisuutta huomioida parlamentti yhtäläisesti neuvoston kanssa ja hyväksyä myös suosituksia. Tämä mahdollisuus meillä on ollut pitkään. Ennen kuin annan varoisittelijoille puheenvuoron, haluaisin lopuksi sanoa, että on mielenkiintoista tehdä heidän kanssaan yhteistyötä ja laatia mietintö mahdollisesti yhteisymmärryksen pohjalta. Tämä keskustelu on lähtökohtana vasta ja me voimme järjestää epävirallisiakin tapaamisia, mikäli se nähdään tarpeelliseksi tai jos joku sellaista haluaa. Eli tällä alustuksella voimme aloittaa keskustelun ja katsotaan, mitä täällä ajatellaan. Voidaanko tämän pohjalta edetä? Mr. Grosch. Herra Grosch. Yeah. Niin. Kiitoksia puheenjohtaja. Meillähän oli jo on tilaisuus käsitellä tätä asiaa koordinaattoreiden kesken. Ainakin menettelytavoilta voidaan, siitä voin sanoa, että, että meidän pitää ensinnäkin, me emme saa yli, yli, yliarvioida parlamentin roolia, koska olemme kuitenkin kyllä tai ei päätöstilanteessa. Tiedämme tismalleen, että tämän tyyppisissä päätöksissä monet nyanssit jäävät äh, äh, piiloon ja hyvin usein kyllä vastaus voittaa, koska äh, ei vastauksen välttämättömästi tulee sitten punnittavaksi. Mitä taas tulee horisontaalisiin bilateraalisiin sopimuksiin tässäkin valiokunnassa, niin me olemme samaa mieltä teidän kanssanne, tai ainakin sen kanssa, mitä tässä muistiossa sanotaan. Minä oikeastaan sanoisin, nyt täytyy nähdä tämä asia niin, että kun, kun joku täytyy, jos ollaan sitä mieltä, että, että, että tämän tyyppinen poliittinen sopimus on tärkeä, niin se täytyy, siitä täytyy maksaa myös sen mukainen hinta, niin kuin tapa on. Vielä tärkeämpää on se, on se, että tämä ei ole pelkästään menettelytapakysymys, vaan tämä on, tässä on kysymys myös sopimuksista, komission kanssa, nimittäin siitä, että molemmilla puolilla saadaan, että informaatio on käytännössä velvollisuus, koska meille parlamentissa tämä on joskus vaikeata saada selvää kaikesta, miten tietyt sopimukset ovat kehittyneet silloin, jos informaatio ei kulje säännöllisesti toisekseen, ei ole mitään mieltä lähteä rakentamaan huomisia rakente- huomenna rakenteita, jos parlamentti kaikkialla äh, olisi mukana. Tätä voidaan tietenkin vaatia, mutta tiedän, että se on monta kertaa kollegoille val- vaikeaa seurata tätä työtä. Siksi uskonkin, että tärkeintä minulle on tämä säännöllinen informointi komission tai työryhmän äh, suulla etukäteen ja valmisteluvaiheessa, mutta myös jälkikäteen. Tämä on kuitenkin yksi tärkeimpiä välineitä meille parlamentissa ja meidän pitäisikin nyt Lissabonin myötä katsoa, millä tavalla tämä työ tästä sukeutuu. Ja sitten oikeastaan sitten vuoden mittaan, vuoden kuluttua voisimme jälkeen arvioida tätä työtä uuteen otteeseen. Kiitos. Thank you, Mr. El. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin Ennen kuin puhun sisältöasioista, haluaisin puhua parlamentin roolista. Edellinen puhuja sanoi, että meidän ei pitäisi yliarvioida parlamentin roolia, mutta meidän ei pitäisi myöskään aliarvioida sitä tärkeissä asioissa. Ja niissä pitäisi meidän yrittää maksimoida valtamme. Me voimme tehdä sen vain, jos meitä tiedotetaan näistä asioista ennen kuin sopimus saadaan aikaiseksi. Kun sopimus on saatu aikaiseksi, niin sitten voimme vain vastustaa sitä ja se olisi huono menettelytapa. Niinpä komission tulee mielestäni tiedottaa meille näistä asioista, jotta voimme tässä toteuttaa tehtävämme. Valitettavasti komissio ei tänään pystynyt olemaan hyvin äm, yksityistarkka näistä yksityiskohdista. Tämä puitesopimus on tietysti uusi, mutta Lissabonin sopimus on ollut voimassa melkein vuoden nyt. Joten meidän pitää miettiä tätä asiaa ja myöskin no, komission pitää harkita sitä, miten parlamentti saadaan osallistettua aivan siitä lähtien, kun neuvostolta pyydetään valtuuksia, siitä lähtien parlamenttia pitää tiedottaa. neuvottelut saattavat olla hyvin mielenkiintoisia. En nyt sano, että haluaisimme osallistua suoraan neuvotteluihin, mutta meidän pitäisi, meille pitäisi tiedottaa siitä, jos esimerkiksi USA, Kiinan tai Venäjän kanssa tehdään sopimus. Neuvotteluissa, kuten sanoin, neuvotteluista meitä meitä pitäisi tiedottaa kaikkien niiden asioiden suhteen, jotka juuri kehittyvät. Olen kuullut monilta sidosryhmiltä, että on erityisen tärkeää, että sidosryhmiä esimerkiksi USAssa osallistetaan näihin prosesseihin ja miksi, miksi siis meitäkin ei voitaisi osallistaa tähän. Toivon, että komissio, sekä komissio että parlamentti ovat selkeämpiä tästä asiasta tulevaisuudesta, mitä tulee sisältöön. Vuonna 2003 tein raportin EUn äm, ulkoisesta lentoliikennepolitiikasta. Ja silloinkin käsittelemäni aiheet ovat ju, juuri tänäänkin vielä ajankohtaisia. Markkinoiden pitää avautua, mutta sen pitää kulkea käsi kädessä säännösten lähentämisen kanssa ja, ja kunnollisen sääntelypuitteiden kanssa. Tähän meidän pitää tähdätä. Meidän pitää avata markkinat eri yhtiöille, mutta samalla sääntöjen pitää olla yhdenmukaisia. Kaikilla pitää olla tasa-arvoiset mahdollisuudet niin sanotusti. Minulla ei nyt ole sellaista vaikutelmaa, että tätä olisi tähän mennessä toteutettu. ennemminkin minulla on sellainen vaikutelma, että meillä on säänneltyä pääsyä markkinoille, mutta on erilaisia sosiaalisia ja ympäristöllisiä säännöksiä, jopa turvallisuusmääräykset ovat erilaisia, ja tämä tietysti rajoittaa kilpailua. Tätä, tähän asiaan ei ole kiinnitetty huomiota tähän mennessä, mutta se pitää huomioida matkustajakin, matkustajaoikeudetkin ovat tärkeä asia tämän suhteen. Eurooppalaiset kuljetusyhtiöt, niitä sitoo tietyt säännöt matkustus, matkustajaoikeuksien suhteen. Esimerkiksi tämän ö, tuhkapilven aikana ö, paljon keskusteltiin matkustajien oikeuksista Euroopassa. matkustajat, jotka taas eivät matkusta euro, ää, ähm, äh, eurooppalaisen lentoyhtiön ähm, koneessa, niin heillä ei ole samanlaisia oikeuksia kuin eurooppalaisen yhtiöiden matkustajille. Tämä pitäisi, meidän pitäisi taata, että kaikilla on samanlaiset oikeudet. Lisäksi haluaisin vielä huomauttaa, ja tämä on viimeinen huomautukseni. Mielestäni siis on olemassa tiettyjä riskejä. Esimerkiksi kolmasiemen pääsy, pääsy pääomaan, miten sitä säännellään? Jos meillä on sopimus kolmannen maan kanssa ja me sanomme, että aiomme avata markkinamme tälle osapuolelle, niin aina on olemassa se vaara, että muut, jotka eivät ole osallisina, ostavat osuuksia tästä kolmannesta maasta ja saavat näin takaportin kautta pääsyn Euroopan markkinoille. Tämäkin pitää ottaa huomioon, sillä se saattaisi johtaa tällaisten sopimusten väärinkäyttöön. Eli sitä käyttäisivät väärin muut yhtiöt tai valtiot, jotka ostavat osuuksia kolmannesta maasta. Mutta tässä kaikki huomautukseni tältä kertaa, hyvä puheenjohtaja. Odotan innolla teidän ehdotuksianne. Ja itsellänikin on muutama ehdotus tämän tekstin suhteen. Kiitos. Rova Meissner. Kiitoksia puheenjohtaja. Seuraava. Ensinnäkin puheenjohtajalle suuret kiitokset hänen tekemästään työstä. Ryan Simpson on sanonut jo paljon oikeaa ja hyvää nyt meillä on enemmän oikeuksia kuin aikaisemmin, mutta ei meillä kuitenkaan ole riittävästi, jos sanon vain kyllä tai ei. Yleisesti meillä olemme saaneet enemmän oikeuksia, mutta oikeuksiin kuuluu myös velvollisuudet. Tämä tarkoittaa sitä, että me saa lähteä niin kuin vaan ihan heppoisesti lähtemään nyökkäämään tähän, tälle sopimuksen. Mahdollisuudet ovat suuret, esittelijä katsoo tätä. Et, ja sitten sanomme kaikille kyllä ja vaarana on siinä se, niin kuin Brian Simpson sanoi, että me emme saa ajautua ansaan tai loukkuun, ja tässä se vaara on. Ja totta kai on hyvä yleisesti tehdä, tehdä lentoliikennesopimuksia koko Euroopan unionin alueella. EU-tasoiset sopimukset korvaavat sitten myös kansalliset sopimukset, mutta tässäkin me näemme, että meillä on paljon vastuuta ja siksi onkin hyvin tärkeää saada tietoa ja muuta osin en ajattele pelkästään suuria maita, vaan myös, ajattelen myös Fitsisaaria, että onkohan, voisiko, voisiko siellä olla joku, ää, kaikessa sopimuksessa on omat tärkeät puolensa. Ja täällä sanottiin, Brian Simpson myös sanoi, että, että voidaan tietenkin sanoa ei, joka on, joka on tietenkin vahva signaali, joka vaikuttaa tietenkin neuvotteluasemaan. Nyt erityisesti Swiftin kohdalla yksi asia, joka liittyy liittyy näihin lentoliikennesopimuksiinkin. Mehän haluamme lisää turvallisuutta, me haluamme maailmanlaiset standardit ja tämä päällekkäistä työtä. Me haluamme <clears throat> vain yhden turvallisuusstandardin. Miten sitten tietosuoja matkustajien kohdalla? Ja tällä hetkellä Libe-valiokunnassa käsitellään tätä asiaa. Ja minun mielestäni on myös muistettava, missä määrin tietoja vaihdetaan tässä lentoliikennesopimuksessa sillä tavalla, josta me emme tiedä. Minusta tässä on monia aspekteja vielä lopuksi. Matkustajan oikeudet kuuluvat myös tähän pakettiin. Emme tietenkään voi, voi yhdestä, la, yhdestä laakista tehdä samaa maailmanlaajuisia sopimuksia kuin mitä meillä on Euroopassa. Ikään kuin Euroopan unioni laajentuisi koko maailmaan, mutta meidän on kuitenkin on no meistä kiinni, mikä on meille, mikä on meille tärkeää lentoliikenteestä ja mitä pitää ottaa huomioon näissä sopimuksissa. Thank you, Mrs. Lichtenberg. Kiitoksia, Lichtenberger. Herzlichen Dank. Äh, Kiitos. Luulenpa, että ennen kuin keskustellaan itse teemasta, niin meidän pitää puhua siitä, mikä tavoite tässä on käsillä. Sillä siis, että parlamentti osallistuu. Voin sanoa, että tietysti konventin aikaan oli kyse myös siitä, että me kansalaisten edustajat, me voimme saada aikaiseksi paremmin, paremman hyväksyttävyyden EU-lainsäädäntön parissa, sillä me olemme ehkä hieman lähellä, lähempänä kansalaisten ähm, mielipiteitä kuin äh, muut byrokraattisessa koneistossa meidän pitäisi siis pystyä osallistumaan neuvotteluihin mahdollisimman aikaisin, jotta meidän ei tarvitse neuvottelun lopuksi sanoa ei. Tämä on juuri tärkeä seikka. Toivon, että kukaan ei epäile sitä, että parlamentin pitäisi osallistua, vaikka jotkut meistä eivät välttämättä ole valmistautuneita sataprosenttisesti tähän tai eivät ole valmiita ottamaan vastaan tätä suurempaa työtaakkaa. Mutta on kyse myös siitä, miten voimme toimia niin, että tulos on mahdollisimman hyvä. Ja tässä paras tie on tietysti aikainen osallistuminen ja se, että parlamentin panostus todellakin otetaan huomioon, eikä vain sanota, että parlamentti neuvotteluissa on ö, aivan kuin häiriköitsijä ja sitten sanotaan, että parlamentti ei ole asiantuntija näissä asioissa ja se jätetään huomiotta. Minä tunnen nämä keskustelut, olen kuullut niistä ja tietysti tämä on juuri se seikka, minkä takia meillä pitää olla nämä oikeudet. Me haluamme pitää yllä hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, ja siksi näiden prosessien pitää olla avoimempia. Tässä ei pidä olla, tässä ei pidä olla kyse keskustelusta lobbaajien välillä, vaan meidän pitää käydä keskustelua kansalaisten hyväksi näistä, näiden eri osapuolten välillä. Jos meillä on nyt edessämme tämä tavoite, niin silloin on selvää, mikä tie meidän pitää valita. Meidän pitää löytää strategia, jolla parlamentin panostus ja kollegathan jo sanoivatkin jo, mistä asioista tässä on kyse, tietosuojasta ja matkustajien oikeuksista. Tämä on juuri sitä, mitä me voimme tarjota kansalaisille lisäarvona. Ja juuri tämä on meidän velvollisuutemme. Siksi meidän pitää antaa meidän panostuksemme tähän aikaisessa vaiheessa ja tämä panostus pitää ottaa vakavasti. Ei kuten muissa asioissa, joissa parlamentin päätöslauselma aivan jätetään huomiotta. Tällaista ei saa enää tapahtua. Siksi meidän pitäisi käyttää oikeaa strategiaa, jotta voimme tehdä yhteistyötä niin, että meidät otetaan vakavasti, eikä niin, että me joudumme loppujen lopuksi vain äm, huonolla omalla tunnolla sanomaan kyllä tai joudumme torjumaan sopimuksen. Siksi mielestäni on tärkeää, että pitää keskustella siitä, mikä meidän strategiamme loppujen lopuksi on. Thank you, Mrs. Foster. Kiitoksia, Foster. Uh, yes, thank you very much, Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos erinomaisesta selityksestä muutoksiin Lissabonin myötä. Haluaisin nyt pitää tämän aika yksinkertaisena yhtäältä, nimittäin täytyy ottaa huomioon sopimus, palvelusopimukset, joita nämä kahdenkeskiset on korvattu jo aikoja sitten. Meillä on aika paljon palvelusopimuksia, jotka on jo voimassa. Se ensinnä. Ei tässä kelloa käännetä taaksepäin ja sanota, että nyt aloitetaan neuvottelut uudestaan asioista, joista on jo sovittu. Selvästi on tullut esille kollegojen puheenvuorossa, että USA kanssa tehty sopimus on kovin erilainen avoin tai ilmatila. Se on vielä kesken toisessa vaiheessaan. Ja se oli kaikki se houkuttelevin. Siellä käytiin suuret neuvottelijat, suuret pelurit olivat mukana. Mutta jos joku puu näistä puu, niin puu nimenomaan tässä sopimuksessa. Tämä on hyvä pitää mielessä. Mutta aivan oikein. On muitakin palvelusopimuksia, joista käydään neuvotteluja. Ne putkahtavat kohta esille ja ne täytyy saada päätöksen kunnolla. No minun mielestäni Mm, miten pitäisi parlamentissa edetä, niin kyllä maailma on muuttunut Lissabonin vuoksi, mutta meidän täytyy olla hyvin varovaisia. Emme me neuvotteluja käy palvelusopimuksista. Siellä on asianomaiset elimet hoitamassa neuvottelut. Ei se tarkoita tietenkään sitä, ettei meille saisi asioista kertoa tai että olisimme mukana, mutta se täytyy hoitaa kuitenkin hyvin käytännönläheisesti. Enkä halua, että valiokunta on sellaisessa asemassa, en nyt oleta, mutta toivon, että ei näin käy, että on joitakin, jotka haluavat ylipolitisoida nämä palvelusopimukset. Ehkä heillä on oma lehmä ojassaan. Tässä täytyy olla varovainen, koska no, nämä ovat aikuisia asioita. Anteeksi, sinä puhuit jo. Olepa hiljaa viisi sekuntia niin, että mekin voimme kommentoida. Jos sinä haluat puhua, niin puheenjohtajan kautta sitten olen. Anteeksi puheenjohtaja, mutta näin käy aina täällä oikeassa korvassa, kun joku sanoo, josta joku ei ihan tykkää. Um, as I was saying, so it's about us not over... Niin kuin sanoin, ei tässä haluta ylipolitisoida sanottua. Jos on asioita, joita tulee esille palvelusopimusten yhteydessä, on erittäin tärkeää, että valiokunnassa voidaan siihen puuttua, jos on puutteita ei ota, että haluamme ruveta neuvotella käymään maan kanssa. Ei meillä myöskään ole EUn ulkopuoli, ei meillä ole tuomiovaltaa Euroopan ulkopuolisissa maissa, olkaamme realistisia. Täytyy olla tasapainoinen puheenjohtaja. Mielestäni esittelijänä varmastikin saatte aikaan tasapainoisen lähestymistä, vaan tätä tarvitaan. Tämä on aikuisten puuhaa. Aikuisten keskustelua tarvitaan. Jotain on jo päätetty ja jotain tulee vielä vastaan. Olen aivan vakuutunut siitä, että komissio huomioivat meidät aivan tarvittavassa määrin ja varmasti te löydätte käytännönläheisen järkevän lähestymistavan. Ja tähän minä päätän puheeni. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Tämä on oikeastaan, tästä asiasta on tullut kaikki on sanottu tässä vaiheessa uskoisin, että, että pari kommenttia voidaan esittää ja pitääkin esittää. Tämän tyyppinen osallist, parlamentin osallistuminen sopimuksiin on meidän käyntikorttimme, koska me olemme ainoa suoraan valittu, valittu toimielin Euroopan unionissa. Ja tämäkin asia on mahdollisuus meille osoittaa, miten vakavasti me otamme asian, miten vakavasti me otamme kansalaisten asiat, jotka ovat meidät tänne valinneet. ja näistä sopimuksista voidaan ajatella, että, että, että voidaanko selvittää, miten, minkä tyyppisiä pulmia näissä sopimuksissa on ja miksi mitäkin sopimuksia on tehty ja miksi mitäkin sopimuksia ei ole tehty. Ja lopuksi me voimme sanoa vain kyllä tai ei. Me voimme tietenkin esittää suosituksemme. Varmastikin me eh, voimme antaa teknisiä, teknisiäkin sopimuksia. Tämä ei oikeastaan, tai me emme voi tehdä, koska se ei kuulu meille, mutta kaikilla on tietenkin poliittinen tausta on isompia valtioita ja pienempiä valtioita on omantieteellisiä tekijöitä, taloudellisia tekijöitä. Ja näin ollen me voimme kyllä kantaa oman kortemme tähän kekoon. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Rana. Mr. Bradbourne. Herra Bradford. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Muutama huomautus. Kuten muutkin puhujat ovat sanoneet, ähm, monista seikoista on jo äh, sinänsä puhuttu, mutta tämän mietinnön puitteissa, hyvä puheenjohtaja, pitäisi pitää mielessä, että nämä sopimukset, joita me käsittelemme tässä valiokunnassa, ovat vain jäävuoren huippu, sillä Lissabonin sopimuksen alaisuudessa meillä on paljon laajempi vastuu monista eri sopimuksista, joita neuvotellaan monilla kaupan ja muiden aiheiden alueilla. Mielestäni tässä mielessä meidän pitää katsoa tätä suuremmassa mittakaavassa parlamentin valtuuksiakin Lissabonin alaisuudessa. Ja toinen rooli, siitä voisin sanoa myös komission puheenvuoron pohjalta, että toivon todellakin, että komissio on vakavissaan, kun se sanoo, että parlamentti osallistetaan tähän. Kommentit komission puolelta eivät itse asiassa herätä luottamusta minussa. Ja Siksi komission pitäisi todellakin olla tässä rehellinen eikä pelata minkäänlaista peliä, sillä olen vuosia ollut tässä parlamentissa ja toiminut komission kanssa yhteistyössä ja eikä pelkästään tässä valiokunnassa, vaan muissa valiokunnissa, kun puhutaan tällaisista tällaisesta sopimuksesta, meillä on parlamenttinen tarkasteluvalta meidät pitäisi osallistaa suoraan neuvotteluihin. Se ei sinänsä ole meidän roolimme, mutta meidän roolimme on se, että meille tiedotetaan alusta lähtien näistä neuvotteluista niin, että parlamentilla on valistunut mielipide, kun se loppujen lopuksi sitten sanoo kyllä tai ei sopimukselle. Haluan sanoa komissiolle, jos ette noudata tällaisia yksinkertaisia menettelysääntöjä parlamentin kanssa, niin varmasti joudutte vaikuiksiin parlamentin kanssa. Joten haluaisin todellakin pyytää, että kun käsittelemme tällaisia asioita tässä valiokunnassa ja muissa valiokunnissa, niin me tarvitsemme tällaista, äh, tällaista valvontaa. Ja jotta me voimme toteuttaa tätä valvontaa, niin tarvitsemme yhteistyötä komission, komission kanssa. Kiitos. Kiitos, herra Bradburn. Voisiko ehkä vastata muutamiin seikkoihin? Minä totta kai yritän, kun mietintöä laadin, omaksua tasapainoiset näkemykset, kuten täällä toivottiinkin. Herra Bradburnin ja Rova Lichtenbergin esille ottamat seikat on ohimennen liittyen komission sihteeristön kautta me olemme esittäneet että komission pitäisi hahmotella meille pääpiirteissään, mikä tyyppisiä sopimuksia on, mitä hyötyä siitä on nykytilanteessa ehkä. Kun ajatellaan kaiken tärkeimpiä EUn ulkopuolisten maiden kanssa tehtyjä sopimuksia, vastaus oli, että se tehtiin jo maaliskuussa. No, vaikkakin se pitää paikkansa, niin joka tapauksessa, kun jäseniä on eri lailla paikoilla, kaikki eivät ihan tarkkaan muista, mitä maaliskuussa todettiin, ja ajattelin, että olisi ollut ehkä hyvä palata siihen. Tähän liittyy toinenkin juttu. Nimittäin neuvotteluvaltuudet. Meidän täytyy koetella ja komissiota tältäkin osin. Tässä on tiettyä haluttomuutta ilmeisesti että, että tästä puhuttaisiin luottamuksellisella tasolla. Vaikkakin 2005 ja 2010 puitesopimukset, puitesopimus sitoo komissiota tähän, niin tiedän, että komissio on sanonut, että tämä neuvotteluvaltuus on neuvoston asiakirja, mutta olisi aika hyvää tässä alussa, että voitaisiin tähän paneutua. Mikä siis se oli alun perin? Se voitaisiin järjestää luottamuksellisissa puitteissa, kuten kanssakin tehdään joka tapauksessa. Minun mielestäni tässä haetaan ehkä enemmän yhteistyöhenkeä komissiolta, kun tätä jatketaan. Tätä haluaisin jatkaa komission kanssa vielä enemmän kuin mitä tähän asti on tehty. Selvä. Jäger, haluatteko jotain sanoa tässä välissä? Yes, thank you. Kyllä, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan painottaa vielä kerran sitä, että komissio on sitoumustensa takana e, pitääkseen parlamentin viipymättä ja täysin informoituna kaikissa neuvotteluvaiheissa ja myös siinä vaiheessa, kun kansainvälisiä sopimuksia ollaan finalisoimassa. Erityisesti komissio on sitoutunut informoimaan parlamenttia samaan aikaan, kun se tekee ehdotuksia neuvostolle. <clears throat> Selvästikin voin poistaa, toista sen täällä. Me, me pidämme EPn tietoisena kaikista neuvotteluvaiheissa täysimittaisesti ja välittömässä. Meidän täytyy saada adekvaatti muoto, jolla voidaan vaalia luottamuksellisuutta. Tämä on keskeisen tärkeä elementti näissä hyvin vaikeissa neuvotteluissa erityisesti lentoliikennesopimusten saralla, ja siksi haluankin painottaa tätä asiaa myös. Te mainitsitte itse, puheenjohtaja, että meidän täytyy kunnioittaa neuvotteluja, ja komissio ei voi toimittaa näitä mandaatteja omasta puolestaan. Parlamentinkin täytyisi tässä kääntyä neuvoston puoleen. Katlaari mainitsi osallistumisen, samaten myös Bradburn komission sitoumukset ovat rajoittuneet kansainvälisiin konferensseihin, tapaamisiin eri, elimille, eri elimissä, jotka luodaan monenkeskisellä pohjalla. Ja tämä on määritelty puitesopimuksessa. Haluankin painottaa tätä. Ja tämä, että tässä on tietyt juridiset ja diplomaattiset mahdollisuudet, mutta myönteisenä asiana voin, haluaisin sanoa, että että me olemme aina pitäneet tätä valiokuntaa informoituna aivan erityisesti lentoliikennepalvelusopimuksesta, ja siksi antaisinkin puheenvuoron nyt kollegalleni, joka voi päivittää tilanteen sen suhteen, mitä me olemme tekemässä. Ja haluan vielä toistaa sen, että me komissiossa olemme sitoutuneet informoimaan teitä kaikissa vaiheissa täysimittaisesti. Okay. Selvä. Euh, merci, euh, monsieur le président. Kiitos, herra puheenjohtaja. Uskon, että todellakin kun valmistelemme sopimuksia, on saatu hyvää kokemusta yhteistyöstä teidän valiokuntanne kanssa. Yksi parhaimpia esimerkkejä on sopimus USA kanssa. Tiedämme, että voimme valitella, kuten mekin valittelimme, että toisessa vaiheessa sopimus ei mene ihan niin pitkälle kuin olimme toivoneet. Tämä koskee varsinkin tekijänoikeuksia. Ei tästä pidä kuitenkaan päätellä, ettei sopimus olisi tasapainoinen. Nimittäin jos he eivät kaikkia oikeuksia tunnustakaan meillä, niin ei heidänkään toimijoiden parissa niitä tunnusteta. Totta kai voi mennä pidemmällekin joskus jonain päivänä, mutta kuten tiedätte, koska teille säännöllisesti on tästä kerrottu, niin se on varmasti parhaimpia sopimuksia, mitä tänä päivänä on olemassa amerikkalaisten ystäviemme kanssa. À juste titre, euh, M. El-Kadraoui fait, fait référence. El-Kadraoui viittasi myös sääntelyyn laajemmin. Totesin aikaisemminkin maaliskuussa ja nytkin sen totean, että näissä sopimuksissa, joita tehdään, jotka ovat kattavia, on ilmeistä, ettei tässä markkinoita avata ilman, että myös sääntelyä lähennetään. Miksei? koska sääntelyn lähentäminen merkitsee sitä, että saadaan yhtenäiset kilpailuolosuhteet. Toisin sanoen, kun lähennetään, niin voidaan käyttää uutta liikennepotentiaalia. Jos vastassa onkin liiallista virkavaltaisuutta tai toisenlaista sääntelyä, tällä tarkoitan tällä sääntelyllä lähetämättä sitä, että se on mukana kaikissa sopimuksissa tavalla tai toisella. Ja niissä me kiinnitämme erityistä huomiota, kun meillä on sekä komitioita, jotka sopimuksia täytäntöönpanevat. Tämä on se lisäarvo, joka saadaan sopimuksesta eurooppalaisella tasolla sen sijaan, että olisi jäsenvaltioiden tekemiä yksittäisiä kahdenkeskeisiä sopimuksia EU-ulkopuolisten maiden kanssa, jossa ei koskaan ole mainintaa sääntelyn lähentämisestä. Oli se kyse turvallisuudesta, varmuudesta, oikeuksista kilpailusta, niin niissä ei koskaan puhuta muusta kuin liikenneoikeuksista. Siksi haluammekin suosia myös toimijoiden puolella ja laajemminkin sitä, että standardia nostettaisiin ne eivät ole lähelläkään välttämättä samalla tasolla kaikkialla maailmassa. Ja sääntelyn lähentämisen myötä se onnistuu paremmin näillä sopimuksilla kuin kahdenkeskeisillä sopimuksilla. Lopuksi vielä herra Grosch viittasi säännöllisen tiedottamisen. Elgatrai totesikin, että ennen kuin sopimuksia solmitaan vielä, totta kai. Mutta Ennen kaikkea tämä koskee tätä puitesopimusta, joka viime viikolla allekirjoitettiin. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much. The... Kiitoksia. Mietintöluonnos tulee 13. marraskuuta ja sitten ensimmäinen joulukuuta tarkistusten määräaika on 8. joulukuuta äänestys valiokunnassa 24.6. tammikuuta 2011, äänestys täysistunnossa maaliskuussa 2011. Vielä aikaa on. Tätä voidaan työstä Kiitoksia kovasti kaikille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Ja ennen kuin tässä nimittäin odotellaan vielä puheenjohtajavaltion edustajaa, 16.20 alun perin piti olla – Täällä on vanha kollega läsnä myös, Floris Weisenbeck, joka on tullut tänne, Floris, ja meillä on yhteisiä vuosia enemmän kuin edes kannattaa muistella. Floris on hyvin aktiivinen jäsen liberaaliryhmässä aikaisemmin monen vuoden ajan. Floris, olet lämpimästi tervetullut keskuuteen. Aina hauska nähdä sinut. Kiitos, että tulit. Thank you very much. Hauska nähdä sinut puheenjohtajana. Aikaa meni ennen kuin tänne pääsin, mutta lopulta tännekin asti pääsin. Okay. So, we now got, uh, a... No niin, 15 minuutin lepotauko ennen kuin Shup tulee. Pyydän, että ette mene kovin kauas kuitenkaan, että kun herra Shup tulee, niin että jäsenekin on paikalla, jotka voivat hänelle kysymyksiä esittää. Takaisin varttia yli neljä. Tiedän, että se on kuitenkin 20 yli neljä useimmille. Varttia yli neljä, kai takaisin. If I Voisiko pyytää, että siellä Belgian kiintiö voisi keskeyttää keskustelut istuutua ja kuunnellaanpa heidän ministeriään? So, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri ilo esitellä teille valtiosihteeri Schuip. Hän on aikaisemminkin täällä ollut arvioimassa ensimmäistä puoliskoa heidän kaudellaan. Hän kertoo meille myös toivottavasti lokakuun 15. päivä pidettyä kokousta. Olkaa hyvä valtiosihteeri. So, so. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Parahim Brian. Arvoisat koordinaattorit, annan teille pikkuisen aikaa laittaa kuulokkeet päähän, jotta ymmärrätte minua. Tervehdin myös kaikkia valiokunnan muita jäseniä, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin lämmin kiitos siitä, että tällainen keskustelu on järjestynyt. <clears throat> Tämä on minulle suuri ilo päivittää tietojanne, kertoa teille sitä, miten me olemme saaneet aikaan ja minkä tyyppistä toimintaa on odotettavissa meidän prioriteettiohjelmassamme, jonka esittelin 13. heinäkuuta. Tehän varmastikin jo tiedätte, että että liikenteen kestävän äh, tulevaisuus siinä äh, painopiste on tietenkin kaikkien liikennemuotojen turvallisuudessa. Nämä ovat niitä avainsanoja Belgian puheenjohtajakauden ohjelmassa. Tällä tavalla me haluamme vastata haasteisiimme liikenteen tulevaisuuden osalta. Ensimmäinen prioriteetti, ensimmäinen painopistealue ja puheenjohtajakautemme alkuvaiheesta alkaen tämän valkoisen kirjan esittelyn jälkeen, jossa käsiteltiin äh, liikenteen tulevaisuutta. Minkälaisia vastauksia täytyy löytää uusiin haasteisiin äh, liikennesektorilla? Millä tavalla voimme saada äh, liikenteestä kestävän kehityksen mukaisen? Ja millä tavalla voimme turvata oikeudenmukaisen kilpailun kaikkien liikennemuotojen kesken? Hyvät naiset ja herrat, Ja tässä on syntynyt paljon paineita, jotta valkoinen kirja julkistettaisiin mahdollisimman nopeasti. Ja se on nyt ilmoitettu julkistettavaksi 2011. Me emme odota passiivisesti tämän valkoisen kirjan julkituuloa, vaan haluamme tehdä tämän asian eteen jotain melkein puheenjohtajakaudellakin. Viime liikenneneuvostossa käytiin keskustelua tästä valkoisesta kirjasta – ja me halusimme esittää, ottaa sille kysymyksiä, että neuvosto ja komissio voisi esittää suuntaan. Tällaisia kysymyksiä tuli esitettyä. Ensinnäkin, mitä, noin, mikä pitäisi olla, olla minkälaisia yleisiä prioriteetteja vastauksia me tarvitsemme <clears throat> Euroopan liikennepolitiikkaan seuraavalla vuosikymmenellä? Haluammeko turvata ja taata kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden liikenteelle? Haluammeko antaa vastauksia tämän päivän haasteisiin? Onko uusia haasteita tulossa? No, kun ajattelemme ilmastonmuutosta ja globalisaatiota ja väestön ikääntymistä ja maa- mu- muuttoliikettä ja, ja polttoaineiden ö, käyttöä, ulkoisten kustannusten sisäistämistä ja oikeudenmukaista kilpailua silmällä pitää liikennesektorilla. Tämä oli yksi kysymys. Ja toinen kysymys on muotoiltu seuraavalla tavalla. Ja mitä, mihin toimiin täytyy ryhtyä, jotta kehitys, uuden teknologian kehittäminen ja käyttö voisi olla keskeisessä tärkeässä asemassa siinä vaiheessa, kun luodaan kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää niin keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä. Koko Eurooppaa ajatellen, sen teollisuutta ja taloutta ajatellen, jotta me saisimme siitä, liikenne, äh, saisimme siitä kilpailuetua ja samalla voimme sitten myös osaltamme äh, kamppailla ilmastonmuutosta vastaan ja, ja lisätä liikenteen turvallisuutta ja käytettävyyttä. Hyvät naiset ja herrat, toteaisin, että uusien jäsenvaltioiden asema eh, ei ole jättänyt paljonkaan toimimisen varaa. Ensinnäkin tukeutetaan vahvasti kohesioon ja tukeen, jotta jälkeenjääneisyys saataisiin kurottua umpeen infrastruktuurin osalta. Muiden jäsenvaltioiden, siis vanhan jäsenvaltioiden osalta suuret haasteet ovatkin siinä, että toteutetaan oikeat eurooppalaiset liikenneverkot – ja, tot, ja saadaan finalisoitua TEN-verkot. Ja komissaari Kallashan ö, pahoitteli, että et, valkoinen kirja on, sen julkistaminen on, on hieman myöhässä. Viime liikenneneuvostossa komissio teki, ö, esitti direktiiviehdotuksensa, direktiivi, jolla luodaan eurooppalainen – liikennejärjestelmä, joka on siis uusi versio tavallaan ää, äh, rautatiepaketista. Myös neuvoston työryhmässä, myös ää, äh, neuvoston maantieliikennetyöryhmässä on esitelty, ää, äh, tullaan esittelemään tällainen päivitysraportti. Ja myös tuleva neuvoston puheenjohtajamaa on, on ilmoittanut pitävänsä tätäkin yhtenä prioriteettina. Lähikuukausina, <clears throat> anteeksi viime kuukausina, komissio on, on puhunut liikenneturvallisuusraportista ja joulukuussa on tarkoitus sitten esittää päätelmät neuvoston hyväksyttäväksi. Ja tämän jälkeen voin vielä ilmoittaa teille, että, että rajat ylittävän liikenteen hallinnoinnin paketissa on syntynyt konsensus aikomuksena on saada poliittinen sopu aikaan liikenneneuvostossa toinen joulukuuta. Hyvät naiset ja herrat, odotukset nykyisten, äh, nyt käytävien neuvottelujen osalta ovat äh, vaikeasti arvioitavissa. Me ole, joka tapauksessa olemme sitoutuneet pyrkimään käyttökelpoiseen ratkaisuun, mutta miten se tulee päättymään, siitä en voi vielä sanoa mitään. Puheenjohtaja, olen vakuuttunut siitä, että tavaroiden ja palveluiden liikkuvuus Euroopan unionin alueella, sen täytyy olla sopusoinnossa maksimaalisen ympäristönsuojelun tason kanssa. Kaikki liikennemuodot täytyy ottaa tähän mukaan. Niiden täytyy olla ekologisempia, niiden täytyy olla puhtaampia, säästäväisempiä. Ja äh, tietullimaksujen käyttöönotto ja, ja että nyt otetaan huomioon käyttöajat täytyy ottaa huomioon myös ajoneuvojen käytössä ulkoiset kustannukset. Tämä on yksi mahdollinen käytössä voi oleva väline. Olen myös ylpeä voidessani ilmoittaa, että viime liikenneneuvostossa lopultakin saimme aikaan politi- poliittisen sovun eurovinjettien, eurovinjettien uudistuksesta. Oletankin, että että olette asiasta tietoisia. Mutta mä voin lyhyesti puuttua tärkeimpiin elementteihin näissä sopimuksissa. Perusta, joka nyt on päivitetty, mahdollistaa sen, että otamme huomioon myös ulkoiset kustannukset esimerkiksi melun ja ympäristönsuojelun, ne voidaan myös saattaa osaksi sisäisiä kustannuksia. Ja sitten maksut määritellään degressiivisesti euro 1234 luokittelun mukaisesti. Kuka sot, saastuttaa eniten, niin maksaa eniten. Me olemme löytäneet tasapainoisen ratkaisun ruuhkakysymyksissä, ruuhkakysymyksiin Käyttömaksut vaihtelevat ottaen huomioon infrastruktuurikustannukset ja voidaan myös vaatia lisämaksua, joka on 150 prosenttia yli perustariffin. Tämä on, tätä on mahdollista soveltaa viiden tavallaan huippuajan kohdalla. Tällä tavalla tällä korotetulla tariffilla voidaan taata se, että rekat eivät aja pahimpina ruuhka-aikoina. Periaatteessa tämä, tästä tällä tähdetään siihen, että myös ö, ö, vähäliikenteisinä aikoina saadaan ö, käytettyä tätä alhaisempaa tariffia. Ja kestävää kehitystä voidaan vaalia myös sillä, että että vähemmän saastuttavia äh, äh, rekkoja varten saadaan helpotuksia vuodesta 2013 lähtien ja euro 6 on sitten 2017 ajankohtainen. Nämä väliaikaispoikkeukset ovat, pysyvät kuitenkin järkevissä rajoissa ja siitä huolimatta tämä rohkaisee ympäristömyöntäiseen liikennepolitiikkaan. Sitten toinen toimi, kohti kestävää kehitystä liikennesektorilla on, liittyy parempaan siihen, että käytetään paremmin sisävesiliikenteen tarjoamia mahdollisuuksia. 15.16. syyskuuta meillä oli epävirallinen liikenneneuvosto, jossa etsittiin vastauksia kysymyksiin liikenteen integraatio Äh, vesistöissä ja, ja logistiikkaketjussa. Tässä epävirallisessa neuvostossa painotimme äh, äh, Blue Belts ja Blue Lines tällaisina Euroopan rajattoman merialueen käsitteinä komissio ja viime vuonna on hahmotellut tätä toimintaa yhteistyössä kaikkien asianosaisten toimijoiden kanssa ja komissio onkin, ja myös EMSA on käynnistänyt, käynnistämässä Bluebelt-pilottiprojektia. Haluan mahdollisimman pikaisesti saada asiasta neuvoston päätelmät, jota käsiteltäisiin neuvoston työryhmässä. Se voi ne tapahtua seuraavassa liikenneneuvoston kokouksessa. Odotamme vielä EMSAn ehdotuksen julkistamista ja siinä oikeastaan merivirastojen toimivaltuuksia Lissabonin pohjalta. Äänestyspaketista ja päätöksentekopaketista edellyttää sitä, että tätä pakettia oikaistaan. Normaalisti 28. lokakuuta tämmöinen ehdotuksen pitäisi olla valmis. Sitä nyt selvitetään meriliikennetyöryhmässä neuvostossa. Mutta periaatteessa voimme lähteä siitä, että seuraavassa liikenneneuvostossa todennäköisesti voidaan esittää tällainen seurantaraportti. Belgia joka tapauksessa tulee jatkamaan työtä tämän paketin parissa. Ja me olemme myös päättäneet, että meriliikennetyöryhmä vielä meidän puheenjohtajakaudellamme tulee käsittelemään tätä toistamiseen tärkeä elementti lentoliikenteessä on se tapa, miten 37. ICAOn yleiskokous etenee Montrealissa. Tai eteni. Syyskuun lopussa olimme mukana tässä Montrealin kokouksessa. Me voimme olla ylpeitä tulosten osalta ainakin turvallisuuden kohdalla ja ympäristöasioiden kohdalla. Hyvät naiset ja herrat, tärkein ja myös vaikein asia oli kansainvälisen siviiliilmailun kehittämisen ja taas toisaalta ilmastovaikutusten välillä. Puheenjohtaja, haluamme tätä painottaa, että todellakin olemme saaneet asiassa historiallisen sovun se oli, neuvottelut olivat hyvin työläitä, mutta noin yleisellä tasolla tämä kokous lompaamisesta huolimatta sai hyväksyttyä päätöslauselman, joka todellakin yrittää saada e, lentoliikenteen kielteiset vaikutukset, kielteiset ilmastovaikutukset minimoitua. Tästä asiasta tullaan laatimaan kaikille ikan jäsenmaille toimintaohjelma, Ja lentoliikenteestä voin vielä sanoa teille, että tänään ää, olin, avasin Brykkässä kaksipäiväisen lentoliikennekonferenssin, jossa käsitellään lentoliikenteen ajankohtaisia haasteita, kilpailukykyä, Euroopan lentoliikenneteollisuutta, turvallisuutta ja lentoliikenteen varmistamista, ilmastonmuutosta – ja SIS-2. Nämä olivat tämän äh, konferenssin aiheita. Tärkeimmät toimijat, siellä oli yli 350 osanottajaa ympäri Eurooppaa äh, tältä sektorilta, olivat paikalla tässä huippukokouksessa Rykkessä ja aikomuksena oli, että keskustelut tässä huippukokouksessa päätyvät yhteiseen äh, julkilausumaan, jossa kaikki lentoliikennetoimet ovat mukana ja tämä Bryggen julkilausuma antaisi sitten vastauksen näihin neljään, äh, lentoliikenteen neljään keskeiseen haasteeseen. Tämä on kuitenkin meidän tarkoituksemme. Ja sitten vielä päätteeksi, herra puheenjohtaja, haluan vielä kerran painottaa sitä, että me olemme olleet yhteistyössä tietenkin myös ITRE-valiokunnan kanssa ja että me olemme päässeet konsensukseen siitä, mikä on tulevan viraston rooli mikä, tällä, mikä rooli tällä virastolla tulee olemaan toteutettaessa tällaista järjestelmää. Ja aivan erityisesti täytyy muistaa akkreditointi- ja turvallisuusnäkökohdat tässä toiminnassa. E, e, se, että Euroopan parlamentti on vahvemmin mukana tässä toiminnassa tämän uuden asetuksen pohjalta, sehän julkistetaan 20. lokakuuta ja 9. marraskuuta tämä uusi asetus tulee astumaan voimaan ja viime liikenneneuvostossa äh, neuvoston päätelmät komission toimintaohjelmasta, joka julkistettiin kesäkuussa, äh, myös saatiin finalisoitua. Ja vuoden 2008 hyväksytty asetus äh, sisältää tällaisen puolivälin tarkastelujakson hallinnoinnista, ja siihen kuuluu myös adekvaatti riskianalyysi ja hallinto ja sopimusten teko teollisuudella alalla ja myös rahoitusnäkökohdat liittyvät tähän. Tätä ei ole vielä, tästä ei ole vielä saatu selvitystä komissiolta. Puheenjohtaja, tässä on vain lyhyt yhteenveto ranskalaisen viivoin siitä, mitä liikennesektorilla on tässä viime aikoina tapahtunut ja myös selvitys siitä, mihin olemme edenneet ja muuten osin olen kernaasti valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Okay, Selvä. Puheenjohtaja valtion edustaja, kiitoksia kovasti. Ensinnäkin järjestys. Koordinaattoriten puolesta sitten Mrs. De Mr. Lightfried, Mrs. Lichtenberger, Mr. De Grandes Pascual, Mr. Kanchan ja Mr. Koch. Koch. Anybody else? Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Nyt tehkää tiettäväksi tai levätkää rauhassa ajasta jäisyyteen. okay, then. No niin, selvä kolme minuuttia per koordinaattori, muut jäsenet kaksi minuuttia sitten saada vastauksiakin koordinaattoreista. Grosch kolme minuuttia, Mathieu. Kiitos puheenjohtaja ja hyvä puheenjohtajavaltion edustaja. Kiitos tästä puolivälin arvioinnista. Voin todellakin vahvistaa, että olette tässä puolessa välissä jo pidemmällä kuin monet puheenjohtajavaltiot kuuden kuukauden jälkeen. Tämä siis on hyvä merkki juuri näille paketeille, joita pitää vielä käsitellä lähitulevaisuudessa. En halusi puhua tästä kaikista aiheista, mutta ähm, puhuitte turvallisuudesta ja kestävyydestä. Nämä asiat ovat tulleet esille myös neuvotteluissa. On selkeää, että eurovinjetti, että se on saatu esityslistalla, sekin oli jo sinänsä rohkeaa. Tämäkin on sinänsä jo menestys, vaikka parlamentin puolesta siinä on ehkä vielä muutamia kysymysmerkkejä olemassa. Haluaisin kiittää teitä myös siitä, että sitouduitte myös ähm, ei näihin lainsäädännöllisiin asioihin, esimerkiksi tieturvallisuuteen. Tämä on sekä neuvostolla että parlamentille tärkeä aihe. Tieturvallisuus on sellainen aihe, joka koskettaa kansalaisia vielä paljon enemmänkin kuin esimerkiksi lainsäädännöllinen työ. Toivottavasti myös näissä aiheissa saamme aikaiseksi konkreettisia askelia ja konkreettisia ehdotuksia niin, että emme jää tässä teorian tasolle. Toivon, että tässäkin voitte tehdä edelleen työtä. Ja sitten nämä asiat, jotka on saatu päätökseen. Meitä kiinnostaa parlamentissa ennen kaikkea kaksi seikkaa. Tässä valkoisessa kirjassa valitettavasti se on hieman myöhästynyt, mutta olisi hyvä, jos valkoinen kirja saataisiin esiteltyä jo tänä vuonna niin, että voimme, voimme todeta tässä painopisteet valkoinen kirja 2010, sitähän ei pitäisi estellä vuonna 2011. Kun nyt näen, että Eurovinitsa on edistytty, niin olen todellakin tyytyväinen tulokseen, mutta kahdesta seikasta haluaisin vielä huomauttaa. Ensinnäkin Eurovinjetti on järkevä vain silloin, jos kaikki osallistuvat. Jos Eurovinjetti on poikkeus muutamille, niin silloin eurovinjetti ja tämä, koko tämä kustannusten kansainvälistäminen, se ei ole järkevää. Tämä pakollinen ö, varojen kohdentaminen on myös tärkeää jos liikennettä käytetään vain siihen, että valtion kassat täytetään, mut, niin silloinhan ä, siinä ole järkeä, mutta ja tämä pätee myös TNT-verkkoihin. Emme halua tätä toistaa aina uudelleen, ja ei me voi aina viiden vuoden välein ähm, äh, tehdä tiettyä ohjelmaa ja sitten meidän pitäisi sanoa, äh, tästä vetää myös budjettijohtopäätökset, ettei tämä jää teorian tasolle. Jos voitte auttaa meitä myös tässä asiassa ja tehdä tämän kollegoille selvi, selväksi, niin se olisi hyvä. Ja vielä yksi huomautus. Te olette hyvin pragmaattinen ministeri. Me emme voi täällä parlamentissa hyväksyä sitä, että, että me teemme kompromisseja kaikilla alueilla, soveltamisalassa ja muilla alueilla. Jotain pitää jäätä, jäädä jäljelle, jotta Euroopan kansalaisilla on tietyt matkustajaoikeudet. Tämä on myös yksi pyyntö, jonka haluaisin teille esittää. Kiitos. Kiitos herra Grosch. Yleensä pitäydytte aikarajoihin, mutta ette ihan niin hyvin tänään. Elkan Raui, kolme minuuttia pyydän. Uh, Kiitos kovasti, herra puheenjohtaja. Oman ryhmäni puolesta haluaisin todeta aluksi, että tähän mennessä olemme tyytyväisiä olet siihen, mitä olette saaneet aikaa. Meillä on sellainen vaikutelma syntynyt, että edistystä on saavutettu neuvostossa. Onkin aikaa kulunut, että tällainen tuntuma olisi tullut ja siksi se on ihan hyvä, mutta ei riitä, että neuvostossa saadaan aikaan yhteisymmärrys, vaan loppujen lopuksi tarvitaan myös kattava yhteisymmärrys kaikkien toimijoiden kesken. On siis edelleen joitakin aihepiireitä, jotka eivät ole johtaneet tuloksiin. Vinjetti, rajat ylittävät kysymykset. Edistystä kyllä saavutettu, mutta ihan ei riittävästi vielä. Varm- teillä on nyt vielä pari kuukautta aikaa päästä eteenpäin näissä aihepiireissä. Tiedän, että emme tietenkään voi valkoisesta kirjasta muodollisemmin keskustella vielä tässä vaiheessa. Tiedän, että siitä keskustellaan kyllä toimielimissä, mutta liikenne- järjestelmät edellyttävät kestävämpää lähestymistapaa. Tässä tarvitaan eri politiikan lohkojen yhteensovittamista. Vaikkakin meillä on poliittinen sopimus eurovinjetistä, niin se ei vielä riitä. Nyt ollaan aivan viime metrillä, koska maaliskuussa 2008 saatiin aikaan sopimus, jos muistatte. Nyt puhutaan korvamerkinnöistä, ulkoisten kustannusten sisäistämisestä ja niin edelleen. Varmasti keskustelemme tästä yhdessä. Toivottavasti voitte tämän hoitaa vielä omalla kaudellanne. Niin nähdään, mikä on mahdollista ja missä määrin tähän voidaan sitoutua. Rajat ylittävästä lainkäytöstä sitten sananen keskustelu on salpautunut lainopillisten ongelmien vuoksi, oikeusperustankin vuoksi. Tämä on kuitenkin kansalaisille tärkeää, koska se on turvallisuuden kannalta tärkeää. Siinä saatte meidän tuemme, tukemme. Matkustajaoikeuksista sitten emme voi hyväksyä tällaista tyhjää laatikkoa, emme me sitä voi hyväksyä. Siihen tarvitaan neuvoston puolelta joustoa, monetella soveltamisalaa Eli lyhyesti sanoen, tällä haavaa olemme sitä mieltä, että puheenjohtajakausi on ollut menestyksellinen, mutta katsotaan kahden kolmen kuukauden päästä. En tiedä, onko se ollut loistava kausi. Jos olette vielä saavuttanut muuta edistystä, tässä täytyy totta kai puhua myös turvatoimien rahoittamisesta, mutta tämä on nyt johtopäätökseni. Kiitos. Rouva Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Toivottavasti voin pysyä tässä puheajassa. Ensinnäkin ryhmän puolesta haluaisin sanoa, että Belgian puheenjohtajakauden alussa pelkäsimme hieman, että hallitusneuvottelut saattaisivat ehkä edist- e- estää edistyksen mutta mitä tulee valkoiseen kirjaan, niin olette hyvin menestyksekkäästi edistäneet asiaa. Komissio aikoo julkistaa jotain lähiaikoina, mutta katsoa nyt milloin. Ja yhtenä seikkana mainitsitte sisämarkkinoiden liberalisoinnin ja rautatiepaketin. Nämä kaksi asiaa liittyvät toisiinsa ja tietysti tässä ei voi saada menestystä aikaiseksi, sillä tämä on vaikea paketti joten siinäkin on hyvä, että teette työtä. Vielä kolme huomautusta. Matkustajaoikeudet, myös ähm, meidän esittelijämmekin varmasti on sitä mieltä, että tässä pitää saada edistystä aikaiseksi. Olisi suuri menestys, jos Belgian puheenjohtajakaudella onnistuisitte todellakin toteuttamaan bussiliikenteessä nämä matkustajaoikeudet. Teillä on juuri tämä tavoitteena ja toivon todellakin, että pääsette tavoitteeseen. Tässä on kyllä toivoa vielä olemassa ja ehkä pääsemme tavoitteeseen. Sitten Eurovinjetti. Tämä on liikennepoliittisesti tietysti harmi, että ei ole pakollista varojen kohdentamista vaikka tietysti tiedän, että tämä on jäsenvaltioiden oikeus, ähm, ne ovat itsenäisiä talousarvion suhteen, mutta kun tiedämme, mitä liikennepolitiikassa tarvittaisiin, minkälaisia varoja ja miten ympäristön ähm, rasitteita voitaisiin vähentää, niin tämä on harmi. Viimeiseksi ähm, sitten tämä vielä tämä vesi, sisävesiliikenne. Tämä on suuri edistysaskel ja teille belgialaisena varmasti tämä on suuri painopiste. Ja tässäkin asiassa olisi hyvä päästä eteenpäin. Ja EMSAn valtuuksien tarkastelu on tietysti tärkeää. Deepwater Horizonin parissa me sanoimme, että on tärkeää juuri Euroopassa etukäteen estää kaikki tällaiset öljykatastrofit, joten todellakin kiitos, että teette myös tämän asian parissa töitä. Eli kiitos paljon. Kiitoksia, Rova Meissner. Vielä ihan ajan puitteissakin Kramer, kolme minuuttia. No minäkin haluan kiittää tästä esityksestä. Ja täällä on tullut jo sanottuakin, että silloin kun, jos verrataan näitä puheenjohtajavaltioita, ei välttämättä, vaikka on jotain saatu aikaakin, niin ei välttämättä voida olla tyytyväisiä. Täällä on toistettu ja täällä todettiin, minkälainen hyvä valmistelu, minkälaista hyvää valmistelua Belgia teki ja saksalaisin silmin voidaan sanoa, että ehkä on parempi elää maassa ilman hallitusta kuin heikon hallituksen maassa. No, no kaikki nyt nauravat. Varmaan siellä on puhuttu, mitä vuosi sitten oli. Aloitaanpa Eurovinjetistä, herra Gosh tässä, tästä ei ole kysymys, että me käytännössä liikennesektorilta otetaan rahaa, jotta saadaan valtion kanssa putsattua päinvastoin. Autoliikenne on jo vuosikymmeniä saanut valtavaa tukea verorahoilla ja jokainen auto saa 30 3000 euroa veronmaksajien tukea. Ja nyt on kysymys siitä, että pieni osa näistä verotoimista palautetaan veronmaksajille muita asioita varten, koulutusta ja ympäristöä ja muuta varten. Siksi tämä on oikea askel, mutta se on vain pieni askel, mutta oikeaan suuntaan. Että se ulkoisten kustannukset sisäistäminen, että se tunnustetaan, sitä voidaan laajentaa, mutta se mitä on saatu aikaan. Ja tämmöiset tapaturmakustannukset eivät olisi, sinne olisi mitään merkitystä, ne ovat kuitenkin valtavia. Ja siinä ja sitten ruuhkakustannukset täytyy myös leikata. Tämä on vain pieni askel, mutta meidän täytyy parlamentissa sitten saada vaatia, neuvotella paremmat asemat me itsellemme, koska edelleenkin meillä on epäreilua kilpailua. Meillä on rautatieliikenteen tietulli jokaiselta kilometrille, että se on pakotte, pakkotoimi, ja maanteille se on vapaaehtoista, vapaaehtoista. Ja tässä te olette nyt yrittäneet parantaa tätä tilannetta, mutta emme ole vielä suinkaan loppusuoralla. Meidän täytyy voida taistella ilmastonmuutosta vastaan ja näin ollen, koska liikenne vastaa 30 prosentista näistä päästöistä. On hyvä, että te onnittelette Sveitsiä Kothanin tunnelista. No, ensinnäkin suunnitellaan, sitten selvitetään rahoitus, sitten rekkaliikenne, rekkaliikenne täytyy se maksaa, siellä on rinnakkaiset moottoritiet, tämä on oikea tie, mutta ilmeisesti Sveitsi pystyy siihen, koska se ei ole EUn jäsen, muilta osin se ei voisi ottaa käyttöön tällaista tietullia niin kuin Saksassa. Liikenneturvallisuus on tärkeä, nopeusrajoitukset moottoritielle, toivottavasti se tulee, äh, säädetään Euroopan tasoisesti, me olemme ehdottaneet kaupunkeihin nopeusrajoitusta, E, ja sitten voidaan määritellä, millä teillä saa, voidaan ajaa nopeammin. Tämä lisää liikenneturvallisuutta. Totta kai me tarvitsemme valvontaa, myös alkoholikysymyksiä ja niin poispäin. Van, vanhat vanhoja yleissopimuksia, että maininnut, että olette 304. neuvoston puheenjohtajamaa, joka ei ota huomioon näitä vanhoja yleissopimuksia. Belgiassa täällä on enemmän sisävesiliikennettä kuin vuoria, mutta voidaan kysyä, että millä tavalla näitä tätä alppi voidaan eteenpäin viedä viimeinen kohta, sillä puheenjohtajalla ja nuija kädessä joka tapauksessa sama, sama oikeus kaikilla puhutaan matkustajien oikeuksista, ei voida hyväksyä niin, että rautateille tunnin, tunnin, tunnin jälkeen korvataan korvaus, ja sitten lentoliikenteessä on kolmesta viiteen tuntia. Me tarvitsemme samat oikeudet kaikille. Toivotamme teille paljon menestystä bussiliikenteen matkustajien kohdalla. Ja siellähän saadaan korvausta vasta, vasta 500 kilometriä, 490 kilometriä, niin siitä ei saa mitään korvausta. Kiitoksia. Herra Chile viimeisenä tällä kierroksella padomēji par šo vidusposmu pārskatu. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Belgian edustajia tästä puolivälin arvioinnista. Tämä on ollut tähän mennessä hyvin menestyksekäs kausi liikenteen alalla. Mielestäni tämä poliittisesti hyvin vaikea sopimus Eurovinjetistä, joka saatiin läpi pienellä enemmistöllä, on todellinen menestys – en puhunut tästä niinkään, tässä niinkään matkustajaoikeuksista, oikeuksista, sillä kaikkihan tietävät tästä tämänhetkisestä kehityksestä tai kehityksen puutteesta näissä neuvotteluissa. Haluaisin ennemminkin puhua lentoliikenteen alasta. Ikan yleiskokous Montrealissa, se, sen sen olisi voitu nähdä positiivisena edistyksenä eurooppalaisten lentiyhtiöiden, mutta, mutta eurooppalaisten lentoyhtiöiden pitää edelleen maksaa suuria maksuja Transsiperian lennoista, eli Siperian ylilentämisestä. Tämä, tähän tilanteeseen pitäisi saada ratkaisu meillä on kahdenkeskisiä sopimuksia Venäjän kanssa, neljällä maalla on niitä, ja niin ei tarvitse maksaa näitä maksuja. Tässä asiassa ei ole edistytty ollenkaan. Sitten tämä kokous, josta joka oli Brykkessä, josta puhuitte. Siinäkin, sielläkin olisin voinut puhua tästä aiheesta. Entä sitten nämä Äh, rikkipäästöt. Tässä on kyse vain Pohjanmerestä ja Itämerestä, mutta voimme kuitenkin havaita, että tässä syntyy ähm, epäreilu kilpailutilanne, sillä nämä säännöt eivät koske muutamia jäsenvaltioita. Kiitos. Kiitoksia. Voisitteko nyt vastata viiteen ensin ja sitten toinen kierros sen perään. Olkaa Hyvä, jos voisitte vastata koordinaattoritten kysymykseen. Ja, thank you well. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti. Eurovinjettistä ensinnä. Minä olen sitä mieltä, että meidän on syytä pitää mielessä seuraava seikka. On olemassa valtavia eroja reuna-alueiden ja Euroopan unionin keskustassa olevien maiden kesken, kun tämä huomioidaan, niin huomataan, että tämän tyyppisen sekamenetelmän käyttöä ei pidä aliarvioida, varsinkin kun ajatellaan, mitä tuloksia on saavutettu. On joitakin maita, jotka sijaitsevat Alppien alueella. Ei tässä tarvita nimiä sen tarkemmin. Tämä on kuitenkin äärimmäisen tärkeää huomioida. Totta kai me haluamme saada aikaan sopuratkaisun. Mutta se oli aika urakka. Se oli kuin olisi mennyt kävellen Santiago de Compostolaan. Tässä on useitakin periaatteita, jotka tulevat kuvaan mukaan. Yleensä parlamentti ja neuvosto ovat ne ottaneet esille. Tässä täytyy miettiä, mikä on saasteiden taso, tarvitaan kannustimia, jotta oltaisiin liikenteessä mahdollisimman ympäristö ympäristövällisiä ja saada aikaan kestävyyttä. Meidän täytyy erityisongelmiin puuttua varsinkin kaupunkialueilla. Meidän täytyy tarkastella myös alueita, missä voitaisiin saada aikaan säästöjä. Kaikki tämä on huomioitavaa. Mahdollisia ratkaisukeinoja on olemassa kunkin maan erityisongelmiin. Tiedän varsin hyvin, että mitä me olemme esittäneet ratkaisukeinoiksi, niin periaatteessa ne liittyvät puitesopimuksiin – tässä jäi joillekin jäsenvaltioiden mahdollisuus täyttää tyhjät kohdat ikään kuin. On olemassa tiettyjä ongelmia joissakin maassa, sitten toisaalta toisen tyyppisiä ongelmia toisessa maassa. Jotkut parametrit, jotka ovat mukana Euroopan mukana, ovat mukana tiettyjen erityisongelmien ratkaisemiseksi erityiskeinoin. Minä uskon, että jousto ja avoimuus on huomioitu myös. Siksi se onkin tärkeää. Totesit aivan selvästi, että tämä maksu on vaihettainen niin, että eniten saastuttava maksaa myös eniten. Tämä liittyy myös Euro 5 ja Euro 6 standardeihinkin. Toisin sanoen, on olemassa kyllä kannustin, joka on jo osa tätä yhtälöä, niin että on yhä ympäristöystävällisempi omassa toiminnassaan. Varmastikin edelleen jatkossa täytyy keskustella neuvostos komission ja parlamentin kanssa yhdestä asiasta, ja sitä täytyy tarkemmin miettiä. Nimittäin tämä korvamerkintä. On tunnustettava, että kun on jokin hanke tai jokin tietty esitys, joka voi kattaa 95 prosenttia kaikista intresseistä, ja sitten huomaa, että loppuosa onkin jo kiistanalaisempaa. Niin sanoisin, että tärkeää tässä on se, että voimme nyt saada toteutettu mahdollisimman paljon ja ensi kierroksella voidaan katsoa, mitä muutoksia puolestaan voidaan tehdä. Voidaan miettiä, mitä vaikutuksia tällä on ollut kansallisiin talousarvioihinkin. Totta kai on joissakin maissakin olemassa tiettyjä reunaehtoja. Tämä liittyy erityishankkeisiin. Sanoisin kuitenkin myös, että tässä Euroopan verkossa, joka on toteutettava, meidän on jokaisen ponnisteltava, että tämä Euroopan verkko t osineen on etusijalla. Meidän täytyy jäsenvaltioiden kanssa myös tehdä riittävässä määrin yhteistyötä. Yhteisön on myös annettava oma panoksensa. Totta kai vastakkain on eri näkemyksiä, komissio vastaan neuvosto, parlamentti vastaan jäsenvaltiot. Kuitenkin tässä on jo otettu tärkeä askel eteenpäin. Ihan sataprosenttisesti kaikkia ei ole pystytty toteuttamaan. Me pyrimme kuitenkin vielä tämän viimeisenkin kysymyksen ratkaisemaan. Näin päästään eteenpäin myös sisältökysymyksissä. Sitten toinen kysymys, joka aina putkahtaa esille, ovat matkustajaoikeudet. Niistä sanoisin, että todellakin on tärkeää ei pelkästään tunnustaa periaate, vaan voisi esimerkiksi kuvitella, että esimerkiksi matkustajoikeuksissa on tulossa parlamentin suunnalta painostusta. Pitäisi olla kunnon sääntöjä. Ensimmäisessä kysymysryhmässä, ensimmäisessä vaiheessa puututtiin nimenomaan raideliikenteeseen. Siellä todettiin, miksi suhteessa kilpailijoihin keskityttiin matkustajaoikeuksiin, kun on muissa yhteyksissä puolestaan peräänkulutetaan muuta. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu, joka järjestettiin Belgian kutsusta Korever ykkösessä, komissio ja parlamentti, jos nyt tässä katsotaan hiukan taaksepäin, niin se oli aika, aika liukulla jäällä oltiin. Me pyrimme hakemaan innoitusta siitä, että loppujen lopuksi kuitenkin löytyisi jokin ratkaisukeino. Tämä liittyy ennen kaikkea soveltamisalaan. Se oli liian pitkälle keskittynyt etäisyyteen matkassa alueellinen liikenne tuli myös esille siellä. Sanalla alueellinen on erilainen merkitys kussakin maassa. Sitten vielä rajat ylittävä kysymys. Tämäkin on osa soveltamisalaa. Ei sitä tarvitse kuitenkaan tuoda nimenomaisesti julki. Me haluamme välttää tietenkin ongelmat raja-alueilla. Meidän täytyy pystyä löytämään erityisratkaisuja erityiskysymyksiin, erityisongelmiin. Silloin kun mailla on keskenään sopimuksia tai sopimuksia Euroopan unionin ulkopuolisten maiden kanssa ja niin edelleen. Me olemme tarkastelleet matkustajaoikeuksia ja varsinkin vammaisten matkustajaoikeuksia. Varmastikin loppujen lopuksi löytyy tasapainoinen sopuratkaisu. Totta kai aina me yritämme muotoilla nämä esitykset siten, että se olisi sovelias kaikille, että ne voitaisiin hyväksyä ja päästä kaikki samaan suuntaan. ja toimia kaikki samoin säännöin. Emme halua, että matkustajaoikeudet vievät siihen, että kukaan ei ole tyytyväinen lopputulokseen. Rajat ylittävä direktiivi oli myös esillä puheenvuoroissa. Mielestäni siinä on saavutettu aika paljonkin edistystä. Eri jäsenvaltioissa on eri tasoisia viranomaisia, jotka puuttuvat sääntöjen rikkomiseen. On liikennealueelta tai oikeusistumista, sisäasiaministeriöstäkin siis tai poliisivoimista. Kaikki tekevät yhteistyötä. Minä uskon, että olemme nyt lähestymässä ratkaisua. Tämä oli 15. syyskuuta myös Koreperissä esillä. Minä uskon, että loppujen lopuksi, nimenomaan sanon loppujen lopuksi, olemme pystyneet saamaan aikaan sopimuksen myös oikeusperustasta 87 artiklassa TEUssa. Mielestäni on nyt näkyvissä mahdollisuus saada aika hyvää lainsäädäntöä. Koreperissä saavutetun sopimuksen avulla varmasti selviämme myös kaikista ongelmista. Sitten muutama erityinen kysymys, joka liittyy meriliikenteeseen ja EMSAan. Puheenjohtaja. Niin, voi olla tämä kuulostaa omituiselta, mutta Minua on aina häirinyt se, että mantereella liikennettä on aina tarkasteltu rajat ylittävästä näkökulmasta. Jos ajatellaan meriliikennettä puolestaan, niin puhutaan rannikkoliikenteestä ennen kaikkea. On kuitenkin olemassa merkittäviä mahdollisuuksia myös meriliikenteessä – Totta kai täytyy miettiä vastuukysymyksiä satamien ja tullien osalta. Meidän täytyy varmistaa, että me pystymme saamaan aikaan kunnon järjestelmät rajat ylittävälle liikenteelle tällä alalla. Meillä on jo nämä siniset väylät, siniset vyöt, vyöhykkeet, ja mielestäni se on jo askel oikeaan suuntaan. Sitten totta kai rahoitus, valvonta, tulli. Sitten vielä ENSA ja sen kanssa tehtävä yhteistyö. Voimme varmistaa sen avulla, että kykenemme pääsemään eroon kaikesta liiallisesta virkavaltaisuudesta valvonnassa rajat ylittävässä liikenteessä. Kun saamme aikaan myönteisiä tuloksia, niin rannikkoliikennekin pääsee samaan tilanteeseen. niin että voimme lisätä sitä huomattavasti enemmän kuin mitä tähän mennessä on saavutettu. Saasteista Sitten päästöistä puheen ollen Pohjanmerellä ja Itämerellä – ja sitten toisaalta myös Välimeren alueella. Olemme saaneet aikaan kompromissin. Se perustuu poliittiseen todellisuuteen, siihen valmiuteen, jota osalla mantereesta on. Jotkut maat ovat halukkaampia ja valmiimpia tyytymään tiukempiin sääntöihin – minä uskon, että kyllä tässä päästään oikeaan suuntaan. Sitten vielä yksi pieni seikka. Tässä tuli nyt ensi kertaa esille myös Siberia. Tästä keskustellaan kahdenkeskeisesti EUn ja Venäjän federaation kanssa varapuheenjohtaja Kallas on jo esittänyt mukautusta kahdenkeskisen sopimukseen niin, että sitä ei jatketa sellaisenaan, kuten myös on esitetty. Tästä voin kertoa sen verran, että nyt on olemassa jo järjestely komission taholla ja varmasti tästä keskustella Venäjän kanssa. Enköhän tästä nyt hoidettu lähes kaikki kysymykset. Okay, thank you. Selvä, kiitoksia. Sitten vielä kuullekin kaksi minuuttia lisää ja vastauksiakin vielä ajoissa. Deverak. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää puheenjohtajavaltio velkiä tästä mielenkiintoisesta esittelystä, välitarkastelusta. Haluaisin kiittää myös teitä, herra puheenjohtaja, neuvoston puheenjohtaja, että jäsenvaltioiden syntyi Eurovinetti-direktiivistä sopimus. Näin päästään tästä tärkeästä kysymyksestä eteenpäin. Te olette järjestämässä tänään Brynkessä kansainvälistä lentoliikennekokousta ja huomasin ohjelmasta, että siellä ei ole ollenkaan Euroopan parlamentin jäseniä mukana – Huomasin kuitenkin, että ohjelmassa on myös istunto, joka liittyy avoimeen ilmatilaan, yhtenäiseen ilmatilaan, ja haluaisin tietää, mitä tapa, tapahtunut Madridin kokouksen jälkeen. Sehän järjestettiin helmikuussa Espanjan puheenjohtajakaudella. Tämä aihe oli korkealla sijalla niin, että voidaan yhtenäinen ilmatila toteuttaa Euroopassa. Viimeaikaiset tapahtumat, kun ajatellaan Islannin tulivuortakin, niin huomataan, miten kiire tällä aiheella on. Voisitko kertoa, miten puheenjohtajavaltio Belgia aikoo tehdä työtä tämän tavoitteen hyväksi, niin että saadaan aikaan yhtenäinen ilmatila? Kiitos. Kiitos. Kristin Leichtfried. Vielen Dank, Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Hyvä ministeri. Minua hieman häiritsee eräs tilanne, Nimittäin sellainen tilanne, joka saattaisi ehkä häiritä tulevaisuudessa neuvostoa. Tässä on kyse yhdestä mietinnöstä täällä, nimittäin mietintö, Pascalin mietintö lentoturvallisuudesta. Siinä on kyse myös lentoturvallisuudesta lentokentillä. Minua häiritsee tässä asiassa se, että jokin aika sitten täällä parlamentissa otettiin käyttöön mietintö, jossa puhuttiin lentoturvallisuustekijöiden rahoittamisesta lentokentillä. Tämä, tätä lainsäädäntöehdotusta ette ole vielä maininneet. Neuvostopuolesta tässä ei ole paljon sanottavaa sinänsä, sillä asiassa ei tapahdu mitään neuvostossa – suuri ongelma on se, että rahoitusta ei ole. Jos me puhuisimme tästä mietinnöstä ja jos minä itse puhuisin näistä rahoitusvaikeuksista, niin, eh, niin silloin minua kyllä kiinnostaisi, mikä strategia teillä on neuvostossa tämän asian eteenpäin viemiseksi, jotta voisimme saada tämän mietinnön todellakin täytännön Kiitos. Lichtenberger, kaksi minuuttia. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluan onnitella Belgiaa puheenjohtajamaana siitä, että se on ottanut jotain kättä pitempää asioissa, jotka ovat monella ollut kuuma peruna. Valitettavasti tulos on erityisesti Keski-Euroopan maiden kannalta, jossa liikennekuormitus on aivan erityisen vahva, on kaikkea muuta kuin tyydyttävä. Nimittäin tämä kompromissi, niin kuin sanoitte, pitäisi siis ottaa hiiri, pyytää hiiri ja katsotaan mitä sitten hiiri tekee. No pikemminkin tämä on nyt kirppu, jota tässä ollaan pyytämässä nyt, ja jos lasketaan tämä tilanne noin, niin puhutaan sadasta kilometristä, jolta pohjalta, ja se on vaan pikkujuttu, ja sitten ajatellaan, että, että voidaan tällä tavalla saadaan aika muutos äh, ekologisille, ekologisiin liikennemuotoihin, minä epäilen sitä, koska äh, noin niin kuin elonlaskuopin mukaan en oikeastaan tähän yhtälöön pääse. Luulenkin, että ellei me ryhdy kunnianhimoisemmiksi tai ainakin lähde sitoutumaan, niin tämä eurovinjetti valitettavasti jää symboliseksi teoksiksi, teoksi, joka on sinänsä myös tärkeä. <clears throat> Ja ensinnäkin tunnustetaan, että on ekologisia kustannuksia, jotka on tähän mennessä kielletty, mutta ei tämä paljonkaan saa aikaan mitään konkreettisesti, konkreettisesti mutta vielä toteaisin yhden asian näistä matkustajien oikeuksista. Ellei me, me, ellei me halua olla naurettavia kansalaisten edessä, niin me niin alle 500 kilometrin pätkillä emme saa hyväksyä mitään poikkeuksia näihin, näihin matkustajaoikeuksiin. Ja Alppi, Alppien yleissopimus, pyytäisi siitä vielä vastausta. Kiitos. Herra Grandes Pascual. Digo que vaya por delante que quiero hacer... No niin, haluaisin näin etukäteen kiittää Belgiaa puheenjohtajavaltiota, vaikkakin Vaikkakin ollaan hauraita, niin kuitenkin vakavasti tehdään työtä ja on saatu aika hyvä tasapaino. Se on myönteinen lopputulos, ei ole valitettava, mutta Simpson ei anna paljon enempää ylistykselle aihetta. Ehkä on syytä kritiikkiä sitten. Eurovinjetti on Espanjassa saanut kritiikkiä paljon. Eurovinjetti on tappio. Siellä on eri muotoja yhdistetty ja sitten johtaa siihen, että Euroopan tilanteet eivät ole johtaneet kovinkaan hyvään tilanteeseen satamissa. Tiedämme, että onko se sitten ruuhkaalista vai ei. Sitten tässä on tullut myös tuomioita tuomioistuimista, koska ei välttämättä rautatieliikennepaketti ole kunnolla sovellettu. Ja olemme nähneet myös, että loppujen lopuksi tieliikenne on ainoa keino kuljettaa tavaroita. Kuudes Lokakuuta saatettu sopimus puheenjohtaja on paljon myönteisempi kuin mikään tahansa, ainakin se on parempi kuin kaikki muu niin kielteistä, niin se on jotain myönteistä. Ja jos Simpson, niin voitaisiin ottaa sillä muutaman parannuksen sen osalta. Joka tapauksessa Espanja ei voi tätä hyväksyä, koska se haittaa meitä ja vahingoittaa meitä. Kun ajatellaan muitakin reuna-alueita Euroopassa, siitä ei ole mitään hyötyä tästä Eurovinetistä heille. Totta pitää paikansa täytyy kiittää jos ne ruvetaan soveltamaan, että se auttaa ainakin moottoriteillä. Ja totta kai tämä myönteinen tulos, kun neuvosto antaa tukea ainakin osittain parlamentin kannalle, että tulisi myös poikkeuksia, jos halutaan täyttää korkeampia ympäristölaatustandardeja. Tämä herättää toivetta. Tässä tarvitaan kuitenkin myös avoimuutta tässä sopimuksessa, mutta eurovinjetti ei mitään myönteistä tuo näiden liikennemuotojen yhdistämiseen. Tämä on oikeastaan ikävää luettavaa. Ensinnäkin Tsekki, Ruotsi, Espanja, kuten tämä oli sitten Belgiakin lopuksi. Ja omissa omit velvoitteensa takia mielessä on aika hyvä, että tässä mentäisiin eteenpäin kun tässä yhä enemmän on toisinaattelija tullut. Thank you, Mr. Kanchan. Kiitoksia, herra Kanchan. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri. Minä uskon, että oh, tässä on paljon ollut puhetta ohjelmista, mutta vähän toteutuksista tai aikataulutuksesta. Me haluamme ymmärtää myös, mitä mahdollisuuksia on tiettyjä perusrakenteita toteutettavissa. Me haluamme torjua työttömää, työttömyyttä. Aikaisemmin puhuttiin innovaatioista tuolla. Ja innovaatiot ja infrastruktuurit ovat keskeisiä tekijöitä niin, että mahdollisesti voivat auttaa meitä selviytymään näistä vaikeista ajoista. Tässä puheenjohtajassa niin haluaisin ottaa esille pari teemaa, kuten kollegatkin ovat puhuneet. Ensinnäkin matkustajaoikeudet totesitte, että tässä on pääty aikaan paljon, kolme kolmikantaneuvotteluja. Ensimmäisessä sanottu mitään, toisessa sanottiin 550 ja sitten lopussa, että viiden vuoden päästä. En tiedä, onko tämä nyt sitten suurta edistystä. Sitten eurovinjetistä, kuten kollegani De Grandes sanoi, on epäilykseni. Olemmeko valmiita siirtymään muihin liikennemuotoihin, mutta emme ole kuitenkaan olosuhteita muissa liikennemuodoissa tässä. Haluamme maksaa myös saastuttamisesta, myös ei edes euro viidenkään osalta on tälläkin kustannuksensa. Jos ajatellaan sitten ruuhkia, kuka niistä kärsii? Me tässä täytyy olla valppaana, koska tämän järjestelmän sisällä ei ole pelkästään julkista liikennettä, siellä on myös muita yksityistä rahoitusta myös julkistakin ja sitten siihen tulee mukaan kaikki se, mikä jo aikaisemmin löytyi lukkuun, siis huoma. Tässä syntyi paljon ongelmia. No niin, siihen menikin jo niin kiitos. Kiitos, herra Kanchan. Koch. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kiitos ensinnäkin paljon teidän työstänne ja tästä alustuksesta. Kaksi kysymystä Eurovinjettiin. Ensinnäkin puhutte siitä, että ruuhkakustannuksista, että siinä asiassa on saatu tasapainoinen ratkaisu ää, aikaiseksi. En tiedä, mitä tarkoitti tässä tasapainoisella ratkaisulla. Ja sitten toiseksi, uskotteko itse, että ilman, että pakollisesti määrätään näiden tulojen käyttötarkoitus, ää, voidaan itse asiassa välttää ruuhkia? Kiitos. Kiitos. Koh osaansa. Jos olette lyhytsanainen, rikoon tässä karinaarisäännön, niin saatte puhua. Ähm, tänään että ministeri tulitte. Kiitos puheenjohtaja. Herra ministeri, olen hyvin iloinen siinä, että tulitte meitä tänne tapaamaan tänään, mutta en nyt aikonut esittää mitään kysymystä, mut, koska toivoin, että tämä asia olisi jo tullut esille, että tämä koskee laivoissa katsotaan polttoaineiden rikkipitoisuutta. Ja se, mitä haluan tietää, on se, että mitä tapahtuu tällä yhtäläiselle kohtelulle, koska me nyt näitä varustamoja ei kohdella samalla tavalla. Tiedän, että, että, että sanotaan, että Virossa ja Suomessa, kuten tiedetään, ei ole päästy varapuolessa kuuteen. Ja sitten Nämä kaksi maata olivat viimeiset äh, liittymään äh, Euroopan unioniin ja tässä nämä, nämä liikennejärjestelmät ovat äh, vanhentuneita. Emme voi puhua kuitenkaan Euroopan laajuisesta liikennejärjestelmässä, ei niiden eteen tehdä mitään. Kiitos. No niin, siinä se valtiosihteeri. Jos yhdeksän minuutista tämä voitte mennä läpi, niin olisin kiitollinen ja vastaat jäsenille. Kiitos. Ja, äh... Eh, niin. No ensinnäkin eh, nämä eh, Euroopan laajuinen yhtenäinen taivas. En ainakaan oikein tiedä, mitä eilen tapahtui. En tiedä tätä valitettavasti, rouva. Minä olin, en ollut osana mukana näissä keskusteluissa. Ja Herra Kalas teki tiettäväksi minulle juuri tänään aamulla, että hän aikoo tehdä uuden esityksen neuvostossa niin, että päästään tästä umpikujasta. Heidän esityksensä, no sanottiin, että sitä ei voida hyväksyä, että jotain muuta täytyy tehdä, mutta en tiedä, mitä komissio tässä aikoo valitettavasti olla nyt tässä, enkä pysty sen enempää kertomaan. Nyt täytyy odotella. Ja minä yritin, koska tämä tieto tuli aamupäivällä vasta minulle. Minun täytyy itsekin ensin selvittää tätä, tietääkseni mitä on tapahtunut. Ja ymmärrän näin myös tämän suuntauksen, johon komissio saattaa tässä mennä. Kuitenkin edelleen on niin, että niissä töissä, joita ollaan valmistelemassa – ja mitä keskustelua nyt olemme käymässä Belgiassa sen sopimuksen kesken, jonka Beneluxin Sveitsin kohdalla halusimme tietää, mikä on se otsikko, jonka alla voimme toimia, koska me haluamme päästä eteenpäin. Satakaan ei tietysti olemme sitä mieltä, että se on kuitenkin lentoliikenteen hyväksi. Se on aikaan sopimus, siviililiikenteen ja sotilasliikenteen välillä ja niitä pystytään paremmin hallitsemaan taloudellisemmin ylipäätään liikennetoimintaa ilmaliikenteessä periaatteesta. Minä toivon, että jokainen tahollaan on vakuuttunut tarpeesta yhteisesti hoitaa tätä sekä siviili- että sotilasliikennettä niistä todetaan yhdessä niin, että varsinkin siviililiikenne kärsisi tästä syystä. Mutta jos sopii, niin sanoisin, että minä en nyt pysty kerta kaikkiaan kertomaan tarkemmin suunnasta. Minun täytyy tästä sel- äh, tiedustella enemmän ja katsotaan, mitä komissio aikoo tehdä uuden esityksen tiimoilta Pahoillani olen kovasti, mutta en sen enempää tästä osaa sanoa. Sitten lent- hyväksymisestä lentokenttäasemista asemista ja bryggestämme. Siellä keskustelemme kaikki sidosryhmien kanssa lentoliikenteestä. Tämäkin ongelma tulee käsillä. Sitten herra, joka ei ole paikalla. Ai siinä hän on. Fede, niin se on yksi vaihtoehto. Täytyy miettiä, miten sitä sovelletaan, mutta haluamme korostaa kuitenkin ratkaisutapaa, joka on suorituskykyinen teknisesti, niin että voidaan välttää ne jonot, joita nyt on olemassa, että kansanterveyden kannaltakin ollaan varovaisia, sekin on välttämätöntä. Ja loppujen lopuksi, ettei siinä synny haittaa lentoliikenteelle suhteessa muihin liikennemuotoihin, jotka ei tarvitse tämän tyyppistä valvontaa. Riittävästi on kyllä tahtoa, mutta tässä on varsinkin hyvää tahtoa, vaikka ei se yleisesti olekaan niin tavallista eri ryhmissä. lentoasemien hallin, hallinnoiden parissa. Mitä tulee vanhoihin yleissopimuksiin? Tämä kysymys tulee tuon tuostakin eteeni. Nyt äh, tietenkin on mukavaa, että niistä puhutaan, ainakin puheenjohtajavaltion suuntaan, mutta Alppien yleissopimus, sehän on asian, äh, niiden sopimuksen osapuolten asia. Niiden täytyy periaatteessa olla valmiita sopimaan. Tiedän, tiedän. Tunnen eräiden maiden asenteen suhteessa muihin maihin. Lähtökohtamme on. Täällä on nämä väistämättömät kumppanit ja elleivät ole valmiita lähestymään toisiaan, niin no, sitten se on puheenjohtajavaltion äh, maan tehtävä on sitten yrittää murtaa jää. No, yleissopimukset ovat, nämä yleissopimukset ovat, äh, äh, Alpien yleissopimus on tietenkin eh, spesifisopimus, sopimus, koska nimenomaan Alppialueen maita ja niiden ongelmia. Voin vain sanoa, että minusta tämä mitä tulee näihin spesifiin ongelmiin, voin sanoa, että eurovinjetti luenpas tästä tekstistä, niin kuin se on kirjattu tähän asiakirjaan. Taulukon yksi. näiden, mikä on motorisoinnin taso nolla tai niin poispäin, siitä voidaan, se voidaan kertoa yksi, yhdestä kahteen kertoimella edellyttäen, että se on oikeudenmukaista ja perusteltua on olemassa äh, maksimissaan äh, käytettävissä oleva kerroin, joka on kaksi. Ja tämä menee siihen suuntaan, jota on vaadittu. Ja tällä tavalla olemme yrittäneet tulla tässä tilanteessa äh, toisia vastaan. Tämä kerroin on rajattu kakkoseen, ei neloseen tai vitoseen. Tai sitten ei saada mitään aikaa. No, vinjetti. Katsokaa nyt. Olen varmaan sanonut tämän kerran aikaisemminkin selvästi. reuna-alueiden asema ja, ja sitten taas Keski-Euroopan maiden asema. Nämä tilanteet ovat täysin erilaisia. Ja tässä jokaisen täytyy pikkuisen tulla vastaan. Eihän sitä voida välttää. Annanpa esimerkin. vyöhykkeitä, jossa jo voitaisiin käyttää 150 prosentilla, 150 prosentilla korotettua tariffia. Äh, silloin otetaan huomioon sellainen huoli, joka on peräisin nimenomaan tuolta alueelta. Sitten sanotaan, että sitä pitää käyttää, jotta että sitten muina kuin ruuhka-aikana voidaan käyttää alempaa tariffia. tämän tietynlainen kompensointi tiettyjen ongelmien kohdalla, joita siellä on. Se on äh, eräänlainen kompromissi. Ja kompromissi on aina sellainen, jossa ihan kaikki ovat tyytymättömiä. Mutta jokainen löytää kuitenkin jotain omista vaatimuksistaan tässä kompromississa. Joo. Tietenkin on tämän epämääräinen se kyllä maistuu hieman viiniltä, vaikka se oikealla vesitettyä tämä kompromissi, mutta kuitenkin jotain on yritetty. koska musta tapauksessa ei olisi viiniä eikä vettä. Ja sitten vielä vastaus tähän rikkipitoisuuteen. No, silloin kun IMO tekee päätöksiä, jotka eivät ole välttämättä perusteellisesti harkittuja, muotoilen tämän nyt varmaan, ehkä eivät ole täysin loppuun harkittuja, ja ja hyvin korkeissa rikkipitoisuuksissa. Ja meillä on yhtä korkeat rikkipitoisuudet, taas toisaalta alhaiset pitoisuudet. Niin viime kädessä tämä on, määritellä joku luku, joka on esimerkiksi 0,4, joka on sinänsä aika vaikea. Ja se vaikuttaa myös tähän näihin yritystoimintoihin, jotka ovat tekemässä näiden arvojen kanssa. Me tiedämme kyllä tämän vallan hyvin. Ja tiedän myös, olisi paljon realistisempaa ollut ottaa 0,15 on no niin kuin pohja-arvoksi. Voidaan kysyä Euroopan neuvostolta miksi IMO tekee tällaisia päätöksiä. Ne on siellä kuitenkin hyväksytty, siellä IMOssa siis eikä niitä voida, eikä tätä pyörää voida kääntää taaksepäin. Se on kuitenkin yksittäisten maiden asia. Me voimme tietenkin yrittää päästä johonkin tulokseen, niin että siellä oivallettaisiin, että ehkäpä voitaisiin ottaa käyttöön toisenlaisia rajoja, raja-arvoja, jotta sitten ää, tämä, näitä rikkipitoisuuksia voitaisiin vähentää. Mutta viime kädessä tätä ratk- mallia ei voida rat- tämä asia, tätä asiaa ei voida ratkaista lyhyellä aikavälillä, koska liikennetaloudellisesti se on sitten varustamojen kannalta aika huono juttu. Mitä taas tulee kilpailuun merellä? Erityisesti Luoteis-Euroopassa imo säädökset ovat sellaisia, joita ei aina käytetä. On, Länsi-Euroopassa on tiettyjä vesistöjä, joilla ei voida liikennöidä. Me tunnemme tämän koko asian, tämän koko paketin. Me tiedämme, mitä Pohjanmerellä tapahtuu ja mitä Itämerellä tapahtuu. Siellä on toisenlainen standardointi ja niin maat ottavat siellä, ne hyväksyvät tiukemmat normit. Me tiedämme myös, mitä Imossa on tehty. Ehkä Imo sanoi, että he ovat liian suuria äh, äh, ja liian äh, suurisuuntaisia ajatuksia, no, jos ajatellaan asiaa yritystalouden kannalta. Ja tämä rikkinormi tulee varmasti vielä esille myöhemmissä keskusteluissa. Uskoakseni olen vastannut useimpiin kysymyksiin, puheenjohtaja. Ai niin, vielä. Infrastruktuurin toteuttaminen. No, infrastruktuurin täytäntöönpano tai toteuttaminen. Tämähän ei ole meidän toimivaltaamme kuuluva asia. Me olemme kääntyneet komission puoleen, nimittäin TNT-verkkojen osalta ja puuttuvat linkit siinä. Ja heti kun prioriteettilista on valmis, sitten täytyy katsoa, että, että myös järjestys rakennetaan adekvaatilla tavalla. Sen jälkeen sitten yksittäisiä kohtia täytyy lähteä viilaamaan, mutta komission täytyy ensin laatia tämä lista. Ja sitten mahdollisesti voimme katsoa näitä varojen sitomista, onko niitä, ja jos korvamerkittyjä varoja on, niin sitten voidaan katsoa, millä tavalla nämä suhteet prioriteetteihin myös ylikansallisella tasolla. Sitten voidaan lähteä tekemään päätöksiä, mutta aikaisemmin sitä ei voida tehdä. No, no, tiedetään tässä aika rientää. Haluaisin valtiosihteeri kiittää teitä kuitenkin vielä näkemyksistänne. Haluaisin kiittää myös puheenjohtajavaltio siitä, että parlamentti on pidetty ajan tasalla – valiokunnassamme. Täällä on paljon aloitteita, myös ajatellen epävirallisen neuvoston kokouksia. Me arvostamme kovasti teidän ponnistelujanne siinä, että meidät pidetään ajan tasalla. Kiitokset henkilökohtaisestikin. Kiitoksia kovasti. Nyt saatte palata Brykkeen selvittämään Verakin esille ottama liikennekysymys. Mutta kiitokset kuitenkin vielä kerran. Todella paljon kiitoksia. Sitten koordinaattorit hetken päästä.